Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisinko pyytää teitä istuutumaan? So we'll be able to begin our morning session of... Niin voimme aloittaa tämän aamurekin valiokunnan kokouksen. Thank you very much. We begin our work with the next point of uh, the agenda. Seuraavana esityslistalla tässä regivaliokunnan kokouksessa 24.–25. tammikuuta on lausuntoluonnoksen käsittely. Aiheena Ekon valiokunnan mietintö, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso – vuotoinen kasvuselvitys 2018. The European semester is an annual... Eurooppalainen ohjausjakso on talous- ja finanssipoliittinen koordinointiväline jäsenvaltioiden kesken ja mahdollistaa sen, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot keskustelevat talous- ja budjettisuunnitelmistaan ja voivat valvoa edistystä eri aikoina vuoden aikana. Ekon valiokunnassa laaditaan kaksi mietintöä tässä tai prosessista vuosittain. Kevätraportti tukeutuu kasvuselvityksen varaan vuosittain ja silloin pyritään vaikuttamaan vuosittaisiin prioriteetteihin, jotka keväisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytään. Ekon valiokunta laatii nyt kevät mietintöä 2018 perusteena ne ennusteet, jotka ovat komission vuosittaisessa kasvuselvityksessä, joka julkaistiin 22. päivä marraskuuta viime vuonna. Valiokunta pyysi puheenjohtajaa laatimaan lausunnon regi valiokunnan nimissä. Ja minä esittelen tämän lausunnon täällä tänään. Ottaen huomioon Ekon eli vastuuvaliokunnan Aikataulu meidän on äänestettävä helmikuisessa kokouksessamme, siksi ehdottaisin lyhyttä määräaikaa tarkistusten jättämiselle työn töiden päätteeksi tiistaina 30. päivä tammikuuta. Esittelen nyt tämän lausuntoluonnokseni ja sitten voimme keskustella varjoesittelijöiden ja valiokunnan jäsenten kanssa. Puhun Bulgariaa. Уважаеми дами и господа, за поредна година имам удоволствието... Niin hyvät naiset ja herrat, minulla on nyt ilo jälleen esittää valiokuntamme lausunto tärkeään aiheeseen eli eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyen. Tässä lausunnossa viitataan siihen, että – Euroopan talouden elpymisestä on rohkaisevia merkkejä, että jäsenvaltioiden kasvun plusmerkkistä ja työttömyys lähenee alinta tasoa kriisin puhkeamisen jälkeen. Korostamme kuitenkin sitä, että elpyminen ei ole kaikissa jäsenvaltioissa yhtä nopeaa ja että työttömyysaste on monilla Euroopan alueilla edelleen liian korkea, erityisesti nuorten kesken. Korostamme sitä, että tiiviimpää lähentymistä ja osallisuutta pitäisi ajaa, jotta voitaisiin saada elpyminen laajenemaan kaikkialle Eurooppaan. Olemme tyytyväisiä maakohtaisen suositusten virtaviivaistamiseen ja niin pieninopisteisiin, joita on esitetty, mutta – pidetään huolestuttavana sitä, että täytäntöönpano ei ole yhtenäistä. Kehotamme tässä yhteydessä sekä komissiota että jäsenvaltioita tekemään läheistä yhteistyötä ja koordinoimaan tätä prosessia, jotta rakenneuudistuksia voidaan tukea ja samoin investointeja jäsenvaltioissa. Korostamme tässä lausunnossa myös meidän valikuntamme nimissä sitä, miten tärkeä rooli kohesiopolitiikalla on elpymisprosessissa – koko Euroopan taloudessa. Tämä politiikka on keskeisintä investointipolitiikkaa Euroopassa. Olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikan ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjaksamallisten vuorovaikutusta olisi parannettava, että kohesiopolitiikkaan liittyvien menojen kerrannaisvaikutus olisi vielä suurempi. Samalla muistutamme myös siitä, että eri rahastojen täytäntöönpanon tulisi olla nopeampaa ja tehokkaampaa, koska kyse on tässä kaikkein tärkeimmistä rakenneuudistusten ja kansallisten investointipolitiikkojen keinosta. Kehotamme jäsenvaltioita kehittämään vankkoja koordinointia tukevia rakenteita, jotta eri rahastoja voitaisiin käyttää tehokkaammin kuin tähän mennessä. Samalla pidämme tervetulleena sitä, että Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloa on jatkettu vuoteen 2020. Näin varmasti voidaan edistää investointeja. Kuitenkin olisi korostettava vielä eri välineiden täydentävyyksiä ja synergioita. Korostamme lisäksi rakenneuudistusten tukiohjelman merkitystä. Se on tärkeää, jotta voidaan tukea räätälöidysti, jotta jäsenvaltiot pystyvät helpommin toteuttamaan rakenneuudistuksiaan. Painotamme lisäksi sitä, että kestävät rakenneuudistukset ovat tarpeen kaikilla hallinnon tasoilla. Lisäksi on tarpeen luopua turhasta byrokratiasta, jotta että yritysten ja investoijien puitteita voidaan parantaa. Tässä esittelin lyhyesti meidän lausuntomme. Ja nyt mielelläni kuuntelisin varjoesittelijöiden kantoja. Koska olemme tietenkin saada hyvän lausunnon yhdessä aikaiseksi. Nyt antaisin puheenvuoron varjoesittelijöille – Edustaja Polčak, teillä on puheenvuoro. Děkuji paní předsedkyně za udělení eh, slova. Já bych se vyjádřil eh, krátce k vašemu stanovisku. Že vy jste na poměrně krátkém... Kommentoisin lyhyesti lausuntoanne. Ensin haluaisin painottaa sitä, että näin lyhyesti on kirjattu kaikki ohjausjaksoon liittyvät prioriteettimme lyhyesti. Haluaisin kuitenkin esittää muutamaa pientä tarkistusta. Ne liittyvät siihen, mitä juuri sanoitte alustuksessanne. Kyse on työttömyydestä ja strategisten investointien rahaston roolista. Strategisten investointien rahaston osalta on katsottava kysymyksiin, joihin on viitattu ennenkin – Kyse on epätasapainosta EUn 15 EUn 13 jäsenvaltion kesken. 99 prosenttia versus 9 prosenttia tämä suhde on ollut ja näin kovasti painottanut EU 15. Katsotaan, miten kehitys kehittyy tänä vuonna. Tämä olisi peruskommentti Toinen liittyy työttömyyteen. Olen hyvin iloinen siitä, että mainitsitte erityisesti nuorisotyöttömyyden. Mutta työttömyydellä on hyvin syvällä juuret kohesiopolitiikassa. Siksi olisi hienoa, jos voitaisiin lyhyesti viitata rakenteelliseen työttömyyteen Euroopan ohjausjakson yhteydessä. Kyse on siis kahdesta tärkeästä aiheesta, jotka voitaisiin lisätä. Tämä on muuten erittäin hyvä lausunto ja tämä on oikeastaan ainoa asia, jota sinne pitäisi lisäillä. Kiitos. Edustaja Pirinski on seuraava varjoesittelijä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämän kertainen kasvuselvitys ja meidän valiokuntamme lausunto, jonka esitämme Ekon valiokuntaan. ovat todella tärkeitä asioita. Viime päivinä olemme nähneet huolestuttavia uutisia siitä, miten globaali talous ja Euroopan talous kehittyvät. Davosissa eilen johtavat eurooppalaiset poliitikot ovat tuoneet julki huolensa Euroopan talouden kehittymisestä. Tämän kehityksen kautta sosiaaliset ja taloudelliset kuilut kasvavat Euroopan unionissa ja meidän tulisi pohtia uudestaan politiikkamme oikein perinpohjaisesti. Ilman, että puhun nyt yksityiskohtaisemmin, haluaisin todeta, että tämä lausunto luo ihan hyvän perustan ehdotusten laatimiselle – meidän tulisi todella saada aikaan merkittävää muutosta. Tällainen niin kutsuttu poliisimikseli, eri alojen yhdisteleminen olisi tässä tärkeää. Ennen pidettiin hyvänä sitä, että saadaan hyvä yhdistelmä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia yhteiskunnallisia päätöksiä, jotta kasvua – voidaan tukea ja parantaa. Mutta nyt on kyse niin suurista rakenteellisista ongelmista, että niitä ei näin ainoastaan pystytä ratkomaan. Tuollaiset muutokset eivät siis riitä tällä hetkellä. meidän täytyy nyt murtaa nämä puitteet ja rikastuttaa johtaa tätä työtä esimerkiksi sosiaalisten oikeuksien pilarin kautta. Tämän pilarin on tultava yhä tärkeämpänä esiin. Investointipolitiikkaa pitää myös pohtia kunnolla uudestaan. Varmasti on huomattu, että Ekonin mietinnössä ollaan huolissaan julkisista investoinneista – jotka ovat jatkuvasti vähenemään päin. Näin vaikeutetaan palveluista huolehtiminen maaseutualueilla. Ja tämä johtaa asukkaille ongelmiin. Mielestäni meidän valiokuntamme lausunnossa voitaisiin ottaa tämä paremmin esiin. Ja sitten kun puhutte rakenneuudistusten tukemisohjelmasta, se on tärkeä. Mutta tässä ohjelmassa tulisi keskittyä todella prioriteetteihin. Tiedän, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja käytettäisiin paremmin hyväksemme – näitä rastoja voidaan tietenkin tulkita monella eri tapaa, mutta me ajattelemme lähinnä ongelmien ratkaisua sitä kautta, että varoja investointirahoista käytetään tehokkaalla, hyvällä tapaa. Siksi tarvitaan uudenlaista investointipolitiikkaa – ja tarvitaan sellaista politiikkaa, joka löytää myös tukea talon ulkopuolelta. Elvyttämisestä on puhuttu, mutta nyt pitäisi katsoa ei niinkään määrää, vaan laatua. Kiitos Enna ESR-ryhmän varjoesittelijä, joten edustaja Marje, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja, kiitos. Kiitos, että painottiitte nuorisotyöttömyyttä, joka on suurta monella alueella ja etäisemmillä alueilla erityisesti. Ja huolimatta siitä, että Euroopan talous on nousussa vaikka aika vaatimattomasti, tämä jatkuu. Minä olen mielelläni kanssanne samaa mieltä, mitä tulee suositukseen ja talouspolitiikan ohjaus ja jaksoon ja suosituksiin, niin siitä me emme ole samaa mieltä. Me olemme aina sitä mieltä, että pohjimmiltaan täällä ei ole mitään tekemistä aluepolitiikan kanssa. Nämä maakohtaiset suositukset ja rakenneuudistukset vääristävät aluepolitiikkaa. Ja olemme vakuuttuneita, että rakenneuudistukset ja säästöpolitiikka ovat antaneet merkittävän panokseensa talouden tilanteen heikentymiseen ja sosiaalisen tilanteen heikentymiseen Euroopassa, että ei pidä toistaa menneisyyden virheitä. Olemme pohjimmilta eri mieltä ja lopusta olemme samaa mieltä kanssanne. Thank you very... Kiitos oikein paljon. En näe edustaja Skallesia. Rape, haluaisitteko puhua ryhmän nimissä? Ačiū pirmininkė, keletą minčių iš tikrųjų jūsų pateikti pagrindiniai klausimai. Ap... Niin, kiitos puheenjohtaja. Teidän ehdotuksenne käsittelevät pääkysymyksiä. Tänään voimme varmaankin suhtautua hieman kevyemmällä otteella tähän kysymykseen, sillä taloushan on elpymässä. Toinen tärkeä seikka on se, että kasvu ei pysty kompensoimaan vuoden 2008 kriisin vaikutuksia. Tämä on ikävä, surullinen tosiasia. Monissa maissa ihmiset edelleenkin elävät kriisin seurauksia tulot ovat pienentyneet, mutta toki myönteisiäkin seikkoja on näkyvissä. politiikassa tulisi keskittyä entistä enemmän paikalliseen ja alueelliseen talouteen. Usein kohesiopolitiikalla pyritään esimerkiksi parantamaan infrastruktuuria ja muita julkisia hankkeita. Toki tämäkin on tärkeää, mutta mutta alueille tulisi tarjota parempia välineitä niiden käyttöön. Niiden tulisi voida käyttää aluepolitiikan välineitä joustavammalla tavalla. Paikallishallinnossa pitäisi myös olla mahdollisuuksia osallistua hyvin hankkeisiin. Mielestäni jatkossa voisimme pohtia kohesiopolitiikkaa – sellaisena välineenä, jolla voitaisiin tukea paikallisia aloitteita, jotka toimisivat jossain määrin joustavasti. Toinen mahdollinen pohdittava seikka olisi energia-ala. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot ostavat yli puolet käyttämästään energiasta kolmansista maista. 300 miljardia vuositasolla. Mehän voisimme itse tuottaa energiaa, voisimme käyttää paikallisia resursseja tehokkaammin hyödyksi. Kun ostamme energiaa ulkopuolelta, niin me edesautamme hyvinvointia kolmansissa maissa. Nämä maat ansaitsevat siis rahaa myymällä energiaa EU-hun, mutta eivät välttämättä käytä näitä saamia resursseja ikään kuin ystävällismielisiin tarkoituksiin. Tästähän me kaikki olemme tietoisia. Kysymys on monimutkainen. Täytyy pohtia myös kiertotalousulottuvuutta. Siitäkin voi, voisi olla meille hyötyä. Kun ajatellaan erityisesti kaikista huonommassa asemassa olevia alueita, niin kiertotalous voisi auttaa. Usein suuret kaupungit ovat paremmassa asemassa ja on huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä. Jos ajattelen omaa kotimaata, niin Liettua hyvinvointierot ovat esimerkiksi pääkaupungin ja syrjäseutujen välillä huomattavia kolminkertaisia. Jäsenvaltioita voitaisiin ohjastaa huomioimaan myös nämä maan sisäiset erot ja alueiden väliset erot. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tätä kautta voitaisiin vaikuttaa myös yleisempäänkin lähentymiseen. Näin sitten kansalaiset jäsenvaltioissa eivät niin helposti jättäisi omaa maata ja lähtisi hakemaan parempaa elantoa muualta. Meidän tulisi keskustella myös jäsenvaltioiden verotusjärjestelmistä. Ne eivät ole samankaltaisia ja vääristävät tilannetta. On myös paljon yhteensopimattomuutta. Jotkut jäsenvaltiot esimerkiksi pyrkivät houkuttelemaan alueelleen yrity- yritystoimintaa, yrityksiä. Jotkut alueet taas häviävät tämän tyyppisessä kilpailussa. Ei pitäisi unohtaa siis myöskään verotuskysymyksiä, vaan niiden tulisi olla mukana tämän aiheen käsittelyssä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäseniltä. Ja siksi annankin komission edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. The floor is yours. Uh, yes, I... Kiitos. Haluaisin kiittää teitä lausunnosta. Se menee hyvin siihen suuntaan, ja se tukee sitä tapaa, jolla, jolla rahastot tuottavat hyötyä. Tällaistettiin kommentti, että, että suositukset vääristävät politiikkaa. Ei voi sanoa, että suositukset vääristävät politiikkaa. Ne antavat suuria suuntaviivoja siellä, missä jäsenvaltioiden pitäisi parantaa että rakennerahastojen käyttöä. Ne rakennerahastot, jotka mainitaan, ne suositukset, jotka mainitaan, ovat tärkeitä, jotta rahastot voisivat tuoda haluttuja vaikutuksia. Jotkut suositukset ovat aika yleisluonteisia. Ne ovat myöskin erittäin pitkän vaikutuksen aikavälin ehdotuksia. Jäsenvaltiot tietävät, tietävät, mitä pitää tehdä totakseen hyötyä kansalaisille. Toisekseen rakennerahastot menevät erittäin suuntaan ää, talouspolitiikkaan ohjausjakson kanssa samaan suuntaan sekä ehdollistamisen suuntaan sekä investointien suuntaan. ex ante ehdollistaminen on ollut hyvä pohja, jotakin on vielä täyttämättä mutta jotakin on täytetty ennen kuin ohjelmia on hyväksytty. Olet luoneet pohjaa hyville investoinnille. Olet luoneet pohjaa toimintasuunnitelmille, joita sitten hyväksytään ohjelmien hyväksymisen jälkeen. Ja ne luovat hedelmästä maaperää investointien toteuttamiseksi, että investoinnit ovat kestäviä ja että ne nuupahda investointien loputtua. Asiasta voi keskustella, mutta suositukset eivät vääristä politiikkaa. Ne pitävät huolta siitä, että toimet ovat jäsenmaiden tarpeiden mukaisia, että luodaan hedelmistä maaperää investoinnille. Thank you very much. Mr. Omar, I would like to... Kiitos. Edustaja Marsi haluaisi lyhyesti kommentoida. Oui, une remarque très... Niin, aivan lyhyt kommentti. Kuulin komission reaktion. Täytyy kunnioittaa sitä, että kyse on nyt täällä poliittisesta elimestä. Me käymme poliittisia keskusteluja ja valiokunnassa me voimme esittää arviomme Euroopan unionin politiikasta. Kun minä sanoin, että nämä maakohtaiset suositukset, äh, ja eurooppalainen ohjausjakso vääristää tätä politiikkaa, niin se on minun poliittinen kannanottoni, enkä odota, että komissio sitten kiistää minun näkemykseni. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon valmistelijana ja puheenjohtajana, valiokunnan puheenjohtajana. Arvostan kovasti kaikkia poliittisia kantoja, joita esitetään eri poliittisista ryhmistä varmasti loppullisessa tekstissä löytyy tila näille kannoille, kun saamme aikaan yhdessä regivaliokunnan lausunnon. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, varjoesittelijöitä heidän työstään ja odotan nyt tarkistuksia. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota komission tiukasta kannasta. Me tunnemmekin komission kannan jo. Me hyväksymme nämä huomiot toki. Kiitos oikein paljon. Ne otetaan huomioon. Sekin valiokunnan lausunto saadaan lopulta aikaan valmistelijan ja kaikkien valmistelijoiden kesken. Kiitos oikein paljon. Määräaikaa tarkistusten jättämiselle siis 30. päivä tammikuuta ensi viikolla. Kiitos. 30. päivä kyllä. Nyt jatketaan seuraavan kohtaan esityslistalla. Politiikkayksikkö B järjestämä työpaja, seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus on aiheena. Tätä työpajaa on ollut järjestämässä siis politiikkayksikkö B aluekehitysvaliokunnan nimissä. Tarkoituksena on saada tukea valiokunnan mietinnölle seitsemännestä kohesiokertomuksesta, joka hyväksyttiin viime syksynä. Kuten ohjelmasta nähdään, asiantuntijapaneelissa on edustajia sekä akateemisesta maailmasta että käytännön työtä tekeviä kansalliselta ja alueelliselta tasolta. Puhujat pohtivat kysymyksiä, jotka liittyvät tulevaan kehitykseen EUn eri alueilla, ottaen huomioon – erityiset kysymykset, kuten kaupunki, kehitys, kaupunkiagenda ja suhteet kaupunkien ja maaseutualueilla sekä tasapaino Euroopan prioriteettien ja alueisten tarpeiden kesken. Hyödyllistä taustamateriaalia on annettu regivaliokunnan jäsenille. You can take it. It is... Jos teillä ei tätä ole vielä, niin tällä salissa – tuolla sisäänkäynnin luona on tätä taustamateriaalia teille tarjolla. Teillä on myös työpajan ohjelma valmiina ja ensin antaisin puheenvuoron Mark Zulodille, joka on seitsemännen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kohesion mietinnön esittelijä kehitysvaliokunnan valiokunta-aloitteisen mietinnön osalta. Siis tämä on meidän valiokunnallemme hyvin tärkeä mietintö. Edustaja Sulan, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci, madame euh, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa ennen kuin työt alkavat jo. Työpaja alkaa. Ensiksi kiittäisin kaikkia puhujia, jotka ovat hyväksyneet kutsumme tänne He tulevat kohta puhumaan. Kuten sanoitte, meitä tulee tähän seitsemänteen kohdassa ja mietintö, joka on minulle annettu. Tuonne aikataulun, se on tiukka. Esittelen mietintöä ensi kuussa valiokunnassa. Tavoitteena niin on lähettää selkeä viesti komissiolle – ennen kuin monimuotoisen rahoituskehyksen ehdotukset tulevat. En minä mitään laimeita mietintöä halua, vaan selkeitä viestiä. Yhteinen tehtävä on tehdä johtopäätöksiä kohesiopolitiikasta, tehdä ehdotuksia ja parannusehdotuksia. Jokainen päivän puhuja analysoi tilannetta tai tar- äärimmäisen tärkeitä asia kokonaisuuksia. Ajattelen näitä väliasemassa olevien toimijoiden roolia. Ongelma on tunnistettu, nyt on löydettävä ratkaisuja. Ja antaisin tälle paljon painoa mietinnässä. Sitten kaupunkialueet, kaupunkien haasteet, sekin on tärkeä asia. Ne tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Ja niissä on myös köyhyystaskuja, jotka vaikuttavat onnistumista tai kehitystä. Sitten alueellinen ulottuvuus. Eikä sitä saa vaarantaa sillä, että meillä on yksinomaan strategisia tavoitteita. Alueulotus on tärkeä. Ja sitten yksinkertaistaminen, josta on paljon jo puhuttukin. Ja alueellisen edustajat tulevat osoittamaan, miten tärkeää tämä ulottuvuus on kohesiopolitiikan parantamisessa. Näihin teemoihin tartun mietinnässä, mutta parasta on, että kuuntelemme heti kutsuttuja puhuja näistä ratkaisevista kohesiopolitiikan piirteistä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Lähdetään keskustelemaan. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi professori Andres Rodriguez Posse joka on maantieteen ja ympäristötalouden osaston professori London School of Economicsista. Alueellinen keskituloloukko ja sen haasteet Euroopan talouden dynamismille – Professori, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you very much for having me here to discuss this important topic. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että olen saanut kutsun tulla käsittelemään tätä hyvin tärkeää asiakirjaa, seitsemättä kohesioraporttia. Meillä on kahden tyyppisiä alueita, jotka ovat kiinnittäneet poliitikkojen huomion yleisesti sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Toisaalta vähemmän kehittyneet alueet, jossa äh, tulotaso on pienempi BKT-lukuina, ja toisaalta taas suuret äh, metropolialueet, joita usein pidetään mahdollisena talouskasvun moottoreina. Keskittyminen näihin alueisiin on tärkeää sen takia, että ne ovat tärkeää Euroopan unionin tulevan talouskehityksen takia. Sitten on hieman unohdettu sellaiset alueet, jotka ovat jääneet keskikastiin ne tarvitsevat, kerjäävät huomiota, ne pyrkivät osoittamaan, että niillä on kehityspotentiaalia. Mitä nämä alueet sitten ovat tässä keskikastissa? Niille tyypillistä on se, että ne eivät ole homogeenisia alueita, vaan niillä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka ovat kutakuinkin yhteisiä. Jos katsotte karttaa kuvassa, niin näette, että viimeisten 25 vuoden aikana näillä alueilla on ollut matalaa kasvua verrattuna suuriin metropolialueisiin ja verrattuna myös muihin vähemmän kehittyneisiin alueisiin. Nämä alueet ovat päässeet tietylle kehitystasolle hieman alle unionin keskitason ja ovat pysyneet tällä tasolla. Aiemmin ne ovat olleet korkeammalla keskitasoa ylemmällä tasolla, mutta ovat sitten taantuneet ajan mittaan. Tämä näkyy myös muussa talouskehityksessä, esimerkiksi niin, että työllisyys on kasvanut hitaasti. Se ei päde kaikkiin alueisiin, mutta useisiin kyllä. Kun ajatellaan vaikkapa eteläistä Italiaa ja koillis Ranskaa, Valloonia, siellä työllisyyden lisääminen on ollut hankalaa. Tämän lisäksi monet näistä alueista ovat suoriutuneet suhteellisen heikosti verrattuna muihin osiin kyseisessä jäsenvaltiossa. Eli ne ovat alisuoriutujia ja ovat olleet alisuoriutuja jo ennen kriisin alkua. Kyse on siis keskiarvoista näiden maiden sisällä viimeisten 25 vuoden aikana monilla alueilla on myös merkittäviä institutionaalisia ongelmia hallinnon suhteen, korruption ja tehokkuuden suhteen. Tilanne on ollut heikompi kuin mitä voisi olettaa näin, tämän kehitystason alueelta. Miten tällainen ansa- tai jumitilanne on sitten päässyt syntymään? Äh, nämä äh, alueet ovat päässeet kasvamaan varsin nopeasti, kunnes ne ovat äh, päässeet tietylle kehitystasolle ja sitten jumituneet siihen. Miksi näin on käynyt? Tulot ovat kasvaneet aikaisemmin. Ja sitten näistä alueista on tullut liian kalliita kilpailemaan esimerkiksi rutiinituotannon alalla suhteessa muihin alueisiin, jotka ovat houkuttavampia. Ne ovat kenties vähemmän kehittyneitä Euroopan unionissa ja erityisesti muualla maailmassa on sellaisia alueita, jotka voivat tarjota samantyyppisiä tuotteita ja samaa laatua huomattavasti halvemmin kustannuksen. Toinen ongelma on se, että monet näistä alueista eivät voi tarjota suurten metropolialueiden tai keskisten alueiden etuja, kun ajatellaan tuottavuutta, organisaatiota ja liiketoimintaympäristöä. Ja aivan erityisesti kun ajattelemme innovaatiokapasiteettia ja taitotasoa näillä alueilla. Nämä alueet ovat ikään kuin jumissa, ovat puun ja kuoren välissä – Brysselin yliopistorehtori tapasi sanoa, että nämä ovat liian keskeisiä äh, kilpailemaan hinnoilla, mutta ovat toisaalta periferiassa kilpaillakseen taidolla ja innovaatiolla. Ongelmana tässä on se, että nämä alueet ovat entistä vaikeammassa tilanteessa. Ne ovat haasteellisia politiikan teon näkökulmasta koska on, on sellaista kasvumahdollisuutta, jota ei ole pystytty ottamaan käyttöön. Ja toisaalta on noussut esille myös tyytymättömyyttä. Näin on käynyt monissa unionin jäsenvaltioissa viime vuosien aikana ja aikaisemminkin. Ei tämä tilanne ole valinnut pelkästään EU-ssa, vaan myös Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Taimaassa. Näin on ollut jo jonkin aikaa miksi tällainen tyytymättömyyden maantiede sitten keskittyy näille keskikastin tulotason alueille? Eikö mitään ole tehty näiden alueiden hyväksi? Kyllä, on tehty paljonkin investointeja näille alueille, mutta on tiettyjä poikkeuksia. Toki investointeja on tehty paljonkin, mutta ne ovat olleet varsin tehottomia kansallisesti. On tehty paljon tulon siirtoja, hyvinvointisiirtoja. Niitä tarvitaan lyhyellä aikavälillä, mutta usein näistä aloista sitten tulee pitkällä aikavälillä riippuvaisia hyvinvointisiirroista. On myös pyritty samanaikaiseksi julkista työllisyyttä, julkisen sektorin työllisyyttä, eli näillä alueilla usein ollaan riippuvaisia julkisen sektorin työllistämisestä verrattuna esimerkiksi suuriin metropolialueisiin ja vähemmän kehittyneisiin alueisiin. Tämä ei kuitenkaan riitä, jotta saataisiin pysyvää, kestävää taloudellista kehitystä ja kasvua. Meillä on paljon esimerkkejä alueellisesti passiivisesta politiikasta. On keskitetty rakennerahastot vähemmän kehittyneille alueille ja se on vaikuttanut näihin nyt puheena oleviin alueisiin. Monet toimet ovat olleet tehottomia, on syntynyt tällaisia investointirakenteita, teollisia rakenteita, jotka eivät ole luoneet alueellisia arvoketjuja, joista olisi ollut hyötyä. Sitten kun tuki loppuu, niin sitten toiminta ei enää jatkukaan. Näillä alueilla taloudellinen toiminta tarvitsee lisäpontta ja investointeja. On pyritty siis toimimaan niin, että joko nykyinen tulotaso säilyisi. Sosiaalipolitiikassahan ei ole mitään vikaa sinällään, mutta sosiaalipolitiikkaa on pikemminkin hyödynnetty eikä todellista talouspolitiikkaa ole toteutettu. Ja näin on sitten syntynyt pysyväksi se käsitys, että näillä alueilla ei ole todellista tulevaisuutta, ei mahdollisuuksia ei mahdollisuuksia löytää työpaikkaa ja vaurastua pitkällä aikavälillä. Olemme nähneet nimenomaan tyytymättömyyden maantieteen toteutuvan tässä muodossa näillä alueilla. Tarvitaan useamman tyyppistä politiikkaa. Ensinnäkin niin, että nämä alueet nostettaisiin tärkeysjärjestyksessä poliittisesti korkeammalle sijalle. On todellisia taloudellisia tarpeita näillä alueilla. Useat näistä alueista, jotka ovat tässä keskikastissa, muodostavat suuren osan EUn väestöstä. Ihmisille täytyy tarjota parempia mahdollisuuksia kuin mitä tällä hetkellä heillä on. On tehty paljon tutkimusta akateemisissa piireissä ja myös komissiossa, OECDssäkin. Tutkimuksessa on korostettu, että kyllä Euroopan unionissa yksi kolmasosa kasvusta tulee suurimmista kaupungeista ja metropolialueilta, mutta kaksi kolmasosaa tulee muilta alueilta. Suuri osa juurikin näistä keskikastin alueista, jotka ovat tällaisessa umpikujassa tai jumitilanteessa näillä alueilla on saatu huomattavasti aikaan kasvua Euroopan näkökulmasta. Ja ei voi käydä niin, että tämä valtava kapasiteetti, potentiaali kasvuun jää käyttämättä. Ja kolmanneksi tulee parantaa ja tehostaa kehitystä muualla Euroopassa. Meillä on sellainen järjestelmä, jossa suurten kaupunkien hyvinvointi ja vähemmän kehittyneiden alueiden hyvinvointi on pitkälti riippuvainen keskikastin alueiden dynaamisuudesta. jos jätämme yhden osan järjestelmästä huomiotta, niin voi olla, että koko järjestelmä sitten romahtaa. Olemme havainneet, että Euroopassa tietyt alueet vaikuttavat myös keskeisiin alueisiin ja vähemmän kehittyneisiin alueisiin kokonaisuutena. En väitä, että tarvitsisimme ikään kuin lisää politiikkaa, vaan tarvitsemme parempaa politiikkaa juurikin näille keskikastin tulotason alueille. Tarvitsemme erityyppistä politiikkaa. Ei pidä käsitellä vain hyvinvointia, äh, tarjota sosiaalisen alan helpotusta näille alueille, mutta sehän ei pitkällä aikavälillä saa potentiaalia hyötykäyttöön. Täytyy toimia niin, että nämä alueet olisivat kykeneväisiä kilpailemaan entistä enemmän ja taistelemaan tässä muutosten aallokossa globaalisti, kun meillä on näitä suuria megapoleja. Siellä politiikka perustuu paljon enemmän sille, että tehostetaan kasvua, osaamista ja liiketoimintaympäristöä, jotta innovaatiota ja tuottavuutta saadaan paremmaksi. Miten kaikki tämä sitten onnistuu? On esitetty ajatus teoreettisena mahdollisuutena, jota on korostettu, että me emme tarvitsisi kaiken kattavaa yhden muotin politiikkaa, vaan pitäisi olla äh, sellaista herkkää politiikkaa, jossa huomioidaan eri alueet. Ei noudateta äh, yleisteoriaa kaikkialla, vaan otetaan huomioon sekä teoria että käytännön kokemukset. Pohjana on totta kai teoria, mutta täytyy olla joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon erityispiirteet erityyppisillä alueilla ja erityisesti nämä keskikastin tarpeet ja eri, eri ryhmittymät ja alueet tässä kastessa. Ennen kaikkea kyse on siitä, että päästäisiin hyödyntämään paikallista potentiaalia, joka tällä hetkellä jää täysin huomiotta – ja näin tehostettaisiin mahdollisuuksia, joita ihmisillä on alua näillä alueilla. Näin varmistettaisiin, että kukaan ei jää heikompaan asemaan sillä perusteella, mihin kukin on sattunut syntymään. Tulisi tarjota myös siirrettävissä olevia taitoja, osaamista. Tällä hetkellä monet ihmiset näillä alueilla ovat sellaisessa tilanteessa, että he ovat oikeastaan jumissa, koska heillä ei ole tarvittavaa osaamista, jotta he voisivat muuttaa. Kyse on mahdollisuuksien tarjoamisesta. Eli kysytään, haluavatko he, he eh, olla tällä, pysyä tällä alueella eh, vai hankkivatko he tarvittavaa osaamista ja muuttavat sitten muille alueille näin otettaisiin huomioon ja tartuttaisiin niihin pullonkauloihin ja tehottomuuksiin, jotka usein ovat institutionaalisia ja jotka rajoittavat näiden monien näistä alueista äh, kehityspotentiaalia. En ikävä kyllä voi mennä yksityiskohtiin näissä kysymyksissä, mutta mikäli teitä kiinnostaa, niin on hiljan julkaistu komissiosta asiakirja. Se on hyvin yksityiskohtainen. Minä ja kollegani ovat olemme olleet mukana äh, pohtimassa sitä, miten kaikki tämä onnistuisi. Loppuun vielä haluaisin tähdentää sitä, että tällä hetkellä kun unohdamme nämä keskikasin tulotason alueet, jotka ovat nyt ajautuneet tähän ansaan, Eurooppa luo itselleen lisää ongelmia. Ensinnäkin äh, suuri osa taloudellisen kehityksen kapasiteettia ja potentiaalia jää huomiotta. Tämä äh, potentiaali siirtyy muille alueille maailmassa. Ja toinen seikka on se, että näillä alueilla on huomattavaa kapasiteettia vaikuttaa myös muiden alueiden hyvinvointiin. Ja kolmanneksi, kun ajatellaan sitä tyytymättömyyttä, sitä jännitteisyyttä, joka näillä alueilla on, jos se vielä kasvaa, niin taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ongelmat, joita nyt nousee, muodostuvat vielä suuremmiksi. Tämä vaarantaisi näiden alueiden varallisuuden ja lisäksi myös tulevan talouskasvun koko Euroopassa. Euroopalla ei ole varaa jättää näitä alueita oman olensa nojaan hyödyntämättä niiden potentiaalia, ja sen takia vetoankin, että tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota näihin keskikastin tulotason alueisiin aivan erityisellä politiikalla, joka maksimoisi sen potentiaalin, joka niillä on. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kysymyksiä on varmasti luvassa paljon ja keskustelua vähän myöhemmin. Mutta nyt jatkamme esityslistalla eteenpäin. Miten voidaan kohdata kaupunkialueiden haasteet? ja Mikka ja ne kysymykset, jotka luovat uutta kohesiopolitiikkaa. Mark Griesel on puhujana European Urban Knowledge Networkin edustaja, johtaja. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme kutsun tänne hyvin kiinnostavaan työpajaan. Ensin haluaisin lyhyesti esitellä verkostomme, joka on jäsenvaltioiden verkosto. Teemme yhteistyötä kaupunkikysymyksissä – ja tämä on yhteys tutkimuksen käytännön ja poliittisten päätösten välillä. Me olemme julkaisseet monenlaista tutkimusta. Tuotamme tutkimuksia. Esimerkiksi viime vuonna julkaisimme tutkimuksen integroidusta kaupunkikehityksestä 30 maassa Euroopassa ja meillä on kokouksia jäsenten kanssa – radikalisoitumisen estämiseksi, miten voidaan vastustaa radikalisoitumista, mitä strategioita voitaisiin käyttää. Vähän aikaa sitten tutkimme Amsterdamin sopimuksen yksivuotispäivän vaikutuksia. Hollannin puheenjohtajakaudella luotu suunnitelma siis. Palaisin hiukan kuvissa taaksepäin melko paljon seminaareja ja konferensseja. Joskus linkit kumppanuuksiin, joita on syntynyt EUn angadan alla, kaupunkien köyhyys, maahanmuuttajien pakolaisten osallistaminen, maankäyttökysymykset ja yhteistyötä Espanjan kollegoiden kanssa tehtiin, jotta saatiin luotua Espanjan kaupunkiagenda. Meillä oli Kyproksella oma hankkeemme ja sitten naapuruustason yhteistyötä Ranskan ja Saksan kollegoiden kanssa. Näin pääsen kaupunkiulottuvuuteen, aiheeseen, josta haluaisin tänään puhua kanssanne. Kaupunkiulottuvuus aluekehityspolitiikassa ei ole mikään uusi asia. Yleisemmin urbaani kaupunkikysymyksiin on kiinnitetty huomiota ajan tasolla ja aluetasolla. Ja vuonna 2016 moni näkivät tämän kaupunkialueiden vuonna, kun Hollannin puheenjohtajakaudelta hyväksyttiin suunnitelma. Ja samoin myöhemmin, sana, myöhemmin samana vuonna kestävän kehityksen tavoitteena kaupunkikysymykset. Nyt ei ole oikeastaan aika puhua kaikista niistä välineistä, jotka ovat kaudelle 2014 2020. Tunnette varmasti nämä asiat jo. Se, mistä haluaisin tänään puhua, on se, että katsottaisiin koesiopolitiikan kaupunki- ja alueulottuvuuksia pari seikkaa. Verkoston jäsenvaltioiden verkoston johtajana, mutta myös henkilönä, joka on työstämässä kumppanuuksia EUn kaupunkiagendassa. EUn agendassa on tarkoitus esitellä yhteistyön konkreettisten aiheiden pohjalta, jotka liittyvät kaupunkikysymyksiin – monenkeskinen, monen sidosryhmän yhteinen hanke, jossa katsotaan kaupunkien kokemuksia ja välineitä. Komission kertomus kaupunkiagendasta ja kertomus Amsterdamin agendan vaikutuksista ja seitsemäs koesiokertomuskin kertoo näistä aiheista lisää. Tällaisia ohjelmia on käynnissä tällä hetkellä. Jokainen näistä käsittelee Amsterdamin sopimuksen tiettyä osaa. Nyt kumppanuudet on luotu ja katsoisin neljästä kuuteen ensimmäisiä kumppanuuksia, joilla on ensimmäiset toimintaohjelmat olemassa jo. Ne liittyvät parempaan sääntelyyn, parempaan tiedonvaihtoon ja parempaan rahoitukseen ja ovat tärkeässä asemassa, kun puhutaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Joustavuus ja yksinkertaistaminen ovat aiheena ja kaupunkulottuvuus. Ottaen huomioon myös linkit maaseutualueiden ja kaupungin välillä. Voin vain nopeasti vähän raapaista pintaa. Me voimme keskustella tietenkin työpajan aikana näistä aiheista lisää. Uudistusehdotusten valintaa ei voida nähdä tässä verkostomme tai jäsenemme virallisena kantana. En puhu hyvin poliittisista kysymyksistä, kuten makrotaloudellinen ehdollisuus tai vaihtoehtoiset valintakriteerit aluepolitiikassa. Nämä ovat julkista tietoa yksittäisten jäsenvaltioiden kantoina. Teitä ei varmaankaan yllätä, että kaikki nyt olemassa oleva tieto vahvistaa kohesiopolitiikan välttämättömyyttä, jolla voidaan osoittaa solidaarisuutta. Ja se on keskeinen EUn investointipolitiikka, jolla on jatkuvasti alueellinen ulottuvuus ja näin voidaan vahvistaa Euroopan integraatiota. Kohesiokertomus osoittaa, miten tärkeää kohesiopolitiikka EUn integroidun kaupunkikehityksen osalta. Tämä nähdään myös omasta tutkimuksestamme ja niistä tuloksista, joita on saatu. Jotkut maat osoittavat sitä, että tarvittaisiin enemmän strategista fokusta koko politiikkaan, jotta voitaisiin saada teknisempiä uudistusehdotuksia. Yleisesti ollaan samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikan pitäisi tulevaisuudessakin puuttua puuttua tärkeisiin sosiaalisiin kysymyksiin, sopeutumiseen, ilmastonmuutokseen, maahanmuuttopolitiikkaan, energiakysymyksiin ja niin edelleen. Mutta joskus tuntuu siltä, että tätä politiikan alaa kuormitetaan vähän liikaa. Tästä tulee tavallaan väline, jolla pystytään reagoimaan vain yhtäkkiä syntyneisiin hätätilanteisiin. Kaikki toimijat esittävät näitä tärkeitä kommentteja nykykeskustelussa myös verkostomme. Hallinnointi ja täytäntöönpano, kohesiopolitiikan hallinnointikysymys, jaetun hallinnon ajatus, se on yleensä ihan hyvä. Joskus valtiontukisäännöt ovat kovin tiukat. Tänä vuonna lisäksi on viitattu kohesiopolitiikan lainsäädännön volyymiin – tarvittaisiin koherentempejä sääntöjä, yksinkertaisempia sääntöjä paremman sääntelyn nimissä. Tähän liittyy myös suuremman jouston toive sekä menettelyiden osalta että teemojen osalta. Monet toimijat toivoisivat, että kohesiopolitiikassa voitaisiin paremmin reagoida yllättyviin tapahtumiin, että voidaan vaihtaa poliittista suuntaa tavallaan, ottaen huomioon nykykehitys. Menettelyiden osalta halutaan muutoksia, jotta voidaan ottaa hyvin eriävät tilanteet eri jäsenvaltioissa huomioon. Sitten temaattiset tavoitteet ovat mukana joustokeskustelussa. Mutta samalla tässä kosketellaan hyvin peruskysymystä, mihin kohesiopolitiikassa pitäisi keskittyä ja mihin teemoihin pitäisi keskittyä, miten tämä toteutuisi käytännössä – tässä kannat eri jäsenvaltioiden kesken vaihtelevat kovasti. Nykykantaa tuetaan toisaalla ja toisaalla halutaan keskittyä kohesiopolitiikassa harvempaan alaan ja jotkut haluavat paljon enemmän joustavuutta. Tehokkuuden lisääminen olisi tärkeää, että saadaan aitoa synergiaa ja täydentävyyttä eri rahastojen muiden EU-rahastojen välillä esimerkiksi johdonmukaisempien sääntöjen muodossa. Jos katsotaan tyypillisempiä kaupunkiulottuvuuden kysymyksiä, niin nämä ovat olleet keskeisiä kysymyksiä tuoreimmissa monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluissa ja kansiopolitiikan neuvotteluissa. Saksan Itävallan kaupunkiverkosto puhuu siitä, miten tärkeää on, että kaupungeille annetaan kaupungille osoitettua varoja, koska haasteita on paljon. Ilmastonmuutos, resurssitehokkuus, digitalisoituminen, muuttovirrat, integraatio, innovointi, jota voitaisiin helpommin hoitaa haasteina näiden varojen kautta. Lisäksi pyritään joustavoittamaan oikeusperustaa – esimerkiksi temaattinen tavoite, joka on hiukan joustava kaupunkikehityksen osalta, koska tiukat määräykset eivät aina vastaa keskeisiin kaupunkihaasteisiin. Ja sitten kaupunkien ja muiden alueiden yhteys. Tämä ajatus on siellä jo, mutta lisävahvistus on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon kohesiopolitiikan alueellinen luonne. Innovatiiviset alueelliset strategiat voisivat saada lisätukea sitä kautta, että liikkuvuus, energian saannin turvaaminen ja muun mm. muassa turismi, matkailu otettaisiin huomioon. Joustavuuden kautta saadaan hyvää lisää urbaani kaupunkiulottuvuuteen, eli vähemmän hallinnollista taakkailua ja paikallishallinnolle. Se olisi tärkeä asia. Ja mitä hallinnointiin tulee, kumppanuusperiaatetta tulee painottaa. Monet toimijat tukivat sitä, että integroitaisiin kumppanuusvaatimus sinne asetukseen ja sääntöihin. Haluaisin siirtyä joihinkin suosituksiin, jotka ovat ensimmäisessä kumppanuuksien esityksessä, jotka tekevät yhteistyötä kaupunkiagendan osalta EU:ssa. Kumppanuudet toimivat konkreettisten arvioiden pohjalta. Taustalta löytyy sellaiset aiheet, joilla on kaupunkiulottuvuus. Työt ovat käynnissä, joten voin lähinnä vain painottaa jotain vanhempia kumppanuuksia, jotka ovat jo voineet nauttia ensimmäisestä toimintaohjelmasta. Jokainen kumppamuus noudattaa omaa suunnitelmaansa ja esittelee tietonsa vähitellen Euroopan toimielimellekin. Toisen ja kolmannen sukupolven kumppanuuksien osalta tehdään sama, kunhan toimintasuunnitelmat ovat valmiina vuonna vuoden 2018-2019 aikana. Tästä lähtee keskustelu vain liikkeelle. Ensin kaupunkiköyhyys, yksi kumppanuus, joka lähti liikkeelle vuoden 2016 aikana. Tämän Amsterdamin julkilausuman pohjalta on puututtu ongelmia, jotka liittyvät rakenteelliseen köyhyyden keskittymisiin tiettyihin, tietyille kaupunkialueille. Tässä tarvitaan integroitua lähestymistapaa ja tämä kaupunkiköyhyyden kumppanuus keskittyy alveellisiin kysymyksiin, heikompien alueiden tukemiseen, mutta samalla myös henkilöiden sosiaalistaloudellinen integraatio näillä köyhemmillä kaupunkialueilla. Siellä pyritään katsomaan rakenteellista köyhyyttä, joka keskittyy tiettyihin osiin kaupunkiin, ei myös lasten köyhyyteen. Suositukset tästä kumppanuudesta menevät siihen suuntaan, että pitäisi elvyttää kaupunkialueet, ja tämä vaikuttaa kaupunkien kaupunkialueiden köyhtymiseen. Tämä ongelma pitäisi nähdä koesiopolitiikan seuraavalla kaudella tärkeänä prioriteettina. Työttömyys, koulupudokkaat, surkeat asuinolot ja paljon yksinhuoltajia, paljon maahanmuuttajia. Nämä asiat ovat tuttuja näillä alueilla. Kaikkien toimijoiden eri tasoilla tulisi olla mukana, mutta myös kumppanuutta olisi tarjottava alueen kansalaisille. Kumppanuuden kautta siis alueelliset tavoitteet, tällainen – alueellinen sopimus näiden köyhimpien kaupunkialueiden, kaupunkialueiden osalta, että voidaan tukea tiettyjä alueita ja huolehtia siitä, että voidaan yhdistellä rahoitusvaroja, jotta voidaan elvyttää nämä köyhimmät alueet ja saada kaikki asukkaat osallistumaan. Tässä olisi mahdollisuus myös hallinnolle kaupungeissa olla johtoroolissa, että voidaan suunnitella omaa strategiaa, jolla puututaan köyhyyteen EU-rahoituksen käytön kautta. Julkishallinnon tahot eri tasoilla voivat myös olla mukana samoin kuin asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat. Ja sitten toinen kumppanuus, maahanmuuttajien pakolaisten integroiminen yhteiskuntaan. Kumppanuudessa on kaksi konkreettista tointa ehdotettuna – Yksi on se, että voitaisiin käyttää EIPen lainoja ja EUn tukivaroja yhdessä. Tavoitteena siis rahastot myös, jotka liittyvät maamuttajien pakolaisiin, ja näitä voitaisiin paremmin yhteiskäyttää kumppanuudessa EPEN lainojen ja EU-rakennerahastojen kanssa. Toinen suositus on se, että vähennettäisiin sääntelyn ja käytännön tason esteitä alue- ja paikallishallinnossa, jotta voitaisiin turvata suorempi pääsy integraation rahoitukseen. Integroiminen budjettikohdat eri rahastojen kautta, muun muassa MIF-rahaston kautta, voivat olla vähän päällekkäisiä. Ja usein ei ole paljonkaan koordinointia eri pääosastojen kesken EUn tasolla, eikä kansallisellakaan tasolla eri ministeriöiden kesken. Suuntaviivoissa halutaan selkeät kriteerit, valintakelpoisuus, säännöt. Kaikki vaihtelevat kovasti, vaikka tavoite luultavasti on aina sama, eli siirtolaisten ja pakolaisten integroiminen yhteiskuntaan, sujuva kotouttaminen olisi tärkeää yhteiskunnassamme. Tämän kumppanuuden tavoitteena on luoda helppo pääsy integraatiorahoitukselle kautta kaikkien jäsenvaltioiden alalla. Ja sitten kolmas kumppanuus, joka keskittyy kaupunkiliikkuvuuteen. Tässä kumppanuudessa puhutaan kestävistä suunnitelmista kaupunkiliikkuvuuden osalta, jotta voidaan jatkuvasti saada tukea myös seuraavalla ohjelmointikaudella. Yleisemmin ottaen kumppanuus osoittaa, että kunnat, kaupungit ja alueet pitäisi saada tiukemmin mukaan monivuotisten rahoituskehysten ja ohjelmien suunnitteluun. Tässä kehotetaan hallinto olemaan suoraan mukana valitsemassa temaattisia prioriteetteja, jotta voidaan huolehtia kestävästä aluekehityksestä. Käytännössäännöt ja kumppanuus periaate pitäisi saada politiikkaan mukaan. Ja pitäisi jälkikäteenkin tarkastella sitä, onko kumppanuusperiaate todella toteutunut. Ja sitten viimeinen neljästä kumppanuudesta. Kiertotalouteen liittyvä tämä aihehan mainittiin tänä aamuna jo. Tehokas resurssien käyttö vaatii alueellista sekä kaupunki- että maaseutu näkökantaa ja kaikkien osallistamista. Koesiopolitiikka on hyvä välin, jonka kautta voidaan tukea kiertotaloutta näillä alueilla. Kaupunkialueilla ja myös kaupunki- ja harvemmin asuttujen alueiden välillä. On ajateltava kohesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen myös. Ja ihan lopuksi haluaisin tästä kumppanuudesta sanoi, että kohesiopolitiikan on edelleen mahdollistettava innovaatiot ja kokeilut alueellisella tasolla. Esimerkiksi niin, että pyritään synergiaan kaupunkiagendan kumppanuuksien ja innovatiivisten tointen kesken. EUn kaupunkiagenda on jännittävä kokeilu, joka lähti liikkeelle vuonna 2016 ja luultavasti jatkuu vielä vuoden 2020 jälkeen. Jatkokehityksen ja näiden kumppanuuksien suunnitelmien täytäntöönpanon osalta on tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, ei siis ainoastaan kansallisella tasolla ja komission kanssa, vaan jäsenvaltion kanssa myös. Pian päästään käsittelemään uusia toimintasuunnitelmia ja haluaisin kutsua Euroopan parlamentin jäsenet, poliittiset päättäjät myös osallistumaan keskusteluun näistä toimintaohjelmista, jotta voidaan muotoilla niitä suosituksia, joita tehdään toisen ja kolmannen sukupolven kumppanuuksien osalta myöhemmin tänä vuonna. kansalaisten osallistumismahdollisuus on mahdollinen tuon nettisivun kautta, joka mainitaan tällä kalvoilla. Ja todellakin EUn kaupunkiagendan ajatus oli nämä paremman sääntelyn, paremman rahoituksen ja paremman osaamisen tavoitteet. Näitä suosituksia olisi huomioitava tulevassa kumppanuudessa. Kaikki kumppanit haluavat lähettää varmasti parempia tietoja tuloksia myös teille. Toivon, että ymmärrätte, miten tärkeää tämä yhteistyö edustaa talouskehitysministeriötä Puolassa. Ja aiheena on se, miten EUn strategiset prioriteetit voidaan Puolan esimerkistä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Otsake on vähän monimutkainen. Pyrin täydentämään sitä, olen monessa suhteessa samaa mieltä kollegoiden kanssa, mutta lisää puolalaisen näkökulman. Yleensä alueellinen lähestymistapa on rationaali ja jopa rationaalinen. Aina täytyy löytää yhteistä maaperää, joka yhdistää kaikki alueet. Ja puhun alueellisesta territoriaalisesta politiikasta pikemmin kuin maaseutu tai politiikasta ja kuten professori basejormelle, mm, ne suuntaavat ihmisten elämänlaatu ja kasvun mahdollisuuksia eri suuntaan. Mm, ne suuntaavat ihmisten elämänlaatu ja kasvun mahdollisuuksia eri suuntaan. Ja tämä myös näkyy selvästi. Jos tarkastelet esimerkiksi komission asiakirjoja 2017 vuodelta, myöskään ainoastaan kohesiopolitiikkaa, vaan myös globalisaatiota, sosiaalipolitiikkaa käsitellään, tulevaa budjettia myös. Mutta kaikissa painotetaan, että on tarvetta ja tilaa alueperusteiselle poliitista. Julkisen sektorin politiikka kansallisella tasolla on tehokkaita, jotta se ottaa huomioon nämä diversifioituneet alueelliset resurssit ja katsoo alueellisuutta kokonaisuudessaan. Minä olen sitä mieltä, että tämän on pistää keittoa ja kasvaa. Kun mietimme kohesiopolitiikan mahdollisuuksia, kohesio ei tarjoa kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Se ei ota alueesta kaikkea irti. Politiikan roolia pidetään vähäisempänä. Ja tämä on nykytilanne. Mutta täytäntöpaino on pirstautunutta ja sektorisuuntautunutta. Ää, asianmukaista koordinointia sen enempää EU kuin kansallisella tasolla. Mutta tuon sanottua, niin painotan, että Puolan näkökulmasta ää, asianmukaista koordinointia sen enempää EU kuin kansallisella tasolla. Mutta tuon sanottua, niin painotan, että Puolan näkökulmasta Puolan kohesiopolitiikka on hyvää. Me lopetamme 2017 sisäisen jälkiarvion Tämä vahvistaa sitä, että politiikalla merkittävä rooli koheesion lisäämisessä maan ja alue lisää inhimillistä pääomaa, vähentää köyhyyttä, auttaa isoja kaupunkia menestymään – ja myöskin lisää kulutus, parantaa kulutusverkostoa. Sitten katsoo, että auttaa meitä saman korvamerkintä. Se auttaa meitä priorisoimaan tukea sinne, missä voimme luoda eurooppalaista lisäarvoa, missä on eurooppalaisia projekteja. Pidämme tästä ex ante ehdollistamista se vähentää yhteistyöongelmia itsehallinnossa ja komponentten kesken. Tämä näkyy koordinaatiossa yhteistyössä, mutta, mutta kaikkea apua muutokselle ei kohdennetusti tarjota. Niistä ylpeitä. Mutta kaikki eivät auta poistamaan pysyviä on ongelmia ansiosta. Saavutettavuus paranee. Sektorit saavat tukea. Mutta tuottavuus siis alueelliset erot jonkun verran kasvavat. Näitä nuo pikkuiset kartat. Tarkastelemme alialueensa hyvin paikallisella tasolla, missä on pysyviä ongelmia ja missä ongelmat jopa kasvavat. Me löydämme kaksi suurinta häviäjää. Ensinnäkin keskikokoiset kaupungit ja sitten maaseutuja että pysyvä syrjäytyminen uhkaa. Mutta tämä kuva ei enää niin paljon kerro historiasta, niin kuin aikaisemmin ajattelin. Tämä ei enää kerro perinteistä itä- ja länsipuolen eroista. Kuva monimutkaisempia monimutkaisempi ja eroja syntyy alueiden sisällä. arvostamme sitä, mutta samaan aikaan alueelliset erot kasvavat ja kehitysmahdollisuudet keskittyvät rajoittuneeseen määrään paikkoja. Ja sanotaan, että näiden paikkojen määrä e, vielä vähenee. Joten globalisointi, sisämarkkinat ja muut ovat liian vahvoja voimia voitettaviksi. Eli mitä me teemme sitten? Maailmaiset alueet kehittyvät eri lailla. Se viittaa siihen, että on muutakin syitä kuin kohesiopolitiikka. Nostaa yhdistettyä asianmukaisesti kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen politiikkaan. Helppo sanoa mutta merkityksen Hyvin samanlainen kuin Andreas Posan, mutta nyt Puolan kontekstissa. Mikä voisi auttaa? Voimakkaat koordinaatiomekanismit eri politiikkavalinnoiden kesken, jotka ottaisivat Suomen alueellisuuden. Sitä keskitytään alueelliseen tavoitteisiin, niin se vaatii integroida toimintaohjelmia, jotka ne osittain osittain täyttävä tällä hetkellä odotukset tässä suhteessa, että on jotain, joka ei vieläkään toimi kunnolla. Pitäisi myös luoda paneita, että tällaisia laatuinstituutiot, jotka keskittyvät alueellisiin kumppaneihin ja Ja siksi meillä on tämä kumppanuuslähestymistapa ja paikkaan keskityn lähestymistapa myöskin tehokkaan monen, monitasoisen hallintajärjestelmän toteuttaminen on tärkeää. Ja myöskin täytyy tehdä kokeiluja. Meidän tapauksessa eh, keskittäminen on paljon innovaatioita, kun alueet pyrkivät ratkaisemaan ongelmia ja vähentämään tehottomuuksia politiikassa. Me vielä neuv- emme vielä neuvottele ennen sitä mitään virallista puolen kans- kantaa, M- mutta kiinnitän huomiota siihen asiakirjan, jota Baklerin, Oliveran, Martensen ja Fosnerin kanssa yhdessä laadimme asiat, että pitäisi muuttaa. Niin strateginen lähestymistapa. Koistopolitiikka voisi olla tehokkaampaa osana EUn 2020 strategisten tavoitteiden yhteydessä, eli näitä 2020 tavoitteiden jälkeen Silloin khc Sepalista tulee yksi strategian joukossa, eikä keskeinen paikka ja alue keskeinen politiikka. Ja muutama tekijä, joka ihan kysymys on rakennerahastoista, kansallistasolla politiikan yhdistämisestä. Ja rahastoja pitäisi keskittyä strategisiin uudistuksiin. Tämä politiikasta, sosiologiasta. Meillä on paljon muita tavoitteita, jotka on nipotettu tähän diaan. Ne ovat hyvin samanlaisia kuin Andreaksen. Kun aika loppuu, en näitä käsemää kertomasta. Mä oon pikkasen pettynyt sen, näihin ehdotuksiin. Ne keskittyvät täytäntöönpanoon, sanotaan näin. Mutta täytäntöönpanon näkökulmasta puhun radikaalista yksinkertaistamista, niin koko asia kertomuksessa todetaan. Kyllä yksinkertaistaminen merkitsee aina vaikeuksia. Ja yhtäläinen ohjelmointifoorumi ja yhtenäiset säännöt – rahoitusvälineissä. Ja yhteisrahat alueen tarpeiden mukaan. Meidän pitää jotenkin pyrkiä e- EUn lisäarvoa, mutta samalla aikaan pitää olla joustavampi asioiden yhdistelemisessä ja paikallisiin konteksteihin sopeutumisessa. Ja sitten... Tämä oli kansallinen lähestymis tapaa kohesio varojen vastaanottamispuolesta ja sitten vastuussa Eurooppa-asioista Le Francin jostossa Ranskassa. Hänen otsikkonaan on palaute ruohonjuuritasolta kohti yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa kohesiopolitiikkaa, joka hyödyttäisi kaikkia Euroopan alueita. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan tervehtiä teitä puheenjohtaja kiittää sitä, että sain olla paikalla. Ja kiitän myös Marc Julota, joka on esittelijä äh, tässä aiheessa ja hän meidät tänne kutsui. Haluan kiittää myös paikalla olevia parlamentin jäseniä. Äh, lähtisin liikkeelle toteamuksesta. Ile-de-Francein alue on tärkein äh, Ranskan alue, 30 prosenttia BKTstä, 20 prosenttia väestöstä, ensimmäinen talouskehityksen moottori ja yliopistotutkimuksen moottori. Kyse on myös yhdestä unionin rikkaimmista alueista. Tästä huolimatta, näistä myönteisistä tuloksista huolimatta, Ile-de-Francein alueella on hyvin voimakkaita alueellisia eroja taloudessa, sosiaalisella alalla, ympäristökysymyksissä. Alueiden välillä siis eroja on huomattavasti. On todellisia köyhyystaskuja, loukkoja. Sen Saint-Denis esimerkiksi on se departementti, joka on köyhin Ranskassa, yksi köyhimmistä Ranskassa haluan osoittaa, että Ile France on 70 prosenttisesti maatalousalue, metsätalousalue, ja sillä on aivan erityisiä tarpeita, jotta voidaan taata kestävä maanviljelys ja tuotanto siellä. Lisäksi Ile-Francein alue on sitoutunut täysin säilyttämään kaupunkialueiden houkuttelevuuden omalla alueellaan. Näin ollen meillä on asiantuntijuutta – urbaani asioissa, koska Ildefansin alueella kyse on yli 20 prosentista alueellisessa toimintaohjelmassamme. 112 miljoonaa hieman ylitse, eh, jotka on jaettu 15 hankkeeseen. Ja Ile-de-France on tärkein Ranskan alueista, kun ajatellaan näitä, näitä toimia kaupunkialueilla. Toteutamme siis äh, strategiaa, jossa hyödynnetään useampia rahastoja ja tuemme hankkeiden toteuttajia avustuksella, jotta voimme toteuttaa eri rahastojen ja sosiaalirahastojen hankkeita. Haluaisin käsitellä useampia kysymyksiä, jotka liittyvät 14.20 toimintaohjelmiin vuodesta 2014 lähtien Ilde-France on ollut rakennerahastojen hallinnoija. 540 miljoonaa on eri rahastoista tullut koko alueelle hallinnoitavaksi. Olemme saaneet eri rahastoista, sosiaalirahastoista, hallitavaksamme satoja miljoonia rahoitusta – ja sitten on myös työllisyysosuus, jossa valtio on hallinnoijana. Ja sitten pienempi osuus, noin 60 miljoonaa, joka on tullut aluekehitysrahastosta. Vuodesta 2016, kun enemmistö poliittisesti muuttui, niin Hansin alue otti käyttöön uuden strategian Euroopassa. Mm, haluamme olla kunnianhimoisia. Se koostuu neljästä toimesta – käsittelen näitä hetken aikaa, koska kohesiopolitiikka on aivan keskeistä. Ensinnäkin haluamme olla rakennerahastojen hyödyntämisessä ja käytössä esimerkinomaisia. Tämä vaikuttaa itsestään selvältä tavoitteelta. Näin ei ole valitettavasti ollut tähän mennessä aina. Ja sitten toiseksi hankkeiden toteuttaja tulisi tukea paremmin niin, että päästäisiin mukaan yhteisön hankkeisiin, yhteisen laajuisen hankkeisiin. Ja kolmanneksi pitää määritellä hajautettu yhteistyöstrategia ja neljänneksi luomme järjestelmän, joka mahdollistaa sen, että Euroopan politiikasta saadaan kansalaisille tietoisuutta, osaamista. Tuemme myös tutkimuksia ja toimia, jotka valottavat eurooppalaista alueellista strategiaa. Tämän lisäksi, jotta voidaan mitata toimia ja niiden vaikuttavuutta, sanoisin, että tämä on oikeastaan puheenvuoroni ydinkysymyksiä. Eli haluamme saada tietoisuutta näiden varojen käytöstä. Näin ollen alueemme on ensimmäistä kertaa 2017 touko-kesäkuussa järjestänyt konsultaation. Meillä oli mukana tässä kuulemisessa sata kunta toimijaa jotka käyttävät, hyödyntävät rakennerahastojen avustuksia. Sanoisin, että tilanne on aika lailla eh, edustava, sillä olemme kuunnelleet järjestöjä, alueellisia toimijoita, pk-yrityksiä, kilpailukykyyksiköitä, myös eh, julkisia vuokranantajia ja niin edelleen. Kaikilla heillä on erilainen lähestymistapa, erilaisia prioriteetteja, heillä on kokemuksia äh, hallinnoinnista ja myös laajemminkin kysymyksistä, jotka kiinnostavat parlamenttia ja komissiota. Tavoitteena luonnollisesti oli saada kerätyksi vaikutelmia ja kokemuksia näiden rahastojen käytöstä ja toimia niin, että voimme toimia myös ehdottajina, kun käymme keskustelua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Tarkoitus on parantaa politiikan vaikuttavuutta silloin, kun kyse on EUn rahastojen varojen käytöstä. Julkiselle vastuuhenkilölle on aivan välttämätöntä kuulla edunsaajien ääntä, niiden ääntä, joiden hyväksi me tätä politiikkaa toteutamme. Mainin mainitsisin joitakin numeroita, lukuja. Me olemme paikalla olevien parlamentin jäsenten ja muiden käytössä, jotka haluavat mahdollisesti syventää vielä näitä tietoja, kun kyse on kokemuksista. Meillä on satakunta asiakirjaa teidän käyttöönne. Muutama luku, jotka osoittavat, paljastavat, miten merkittäviä rahastot ovat. Alueellamme katsotaan, että kahdeksan osallistujaa kymmenestä on todennut olevansa tyytyväinen tai hyvin tyytyväinen äh, siitä, että on voinut käyttää näitä varoja. Tämä on ensimmäinen toteamus. 64 prosenttia heistä on vahvistanut, että tätä kautta voidaan äh, myös äh, vahvistaa eurooppalaista tuntemusta ja sitä, että on hyvä olla eurooppalainen. Tämä on oikein hyvä tulos Eli kuuluvaisuuden tunne toteutuu niin, että voidaan hyödyntää eurooppalaisia rahastoja. Tämä vaikutus ulottuu aina kansalaisiin saakka. Usein olemme kuulleet, ja täälläkin olemme kuulleet, että hankkeiden toteuttajat ovat myös havainneet, että on esteitä. Ne voivat joskus todella jarruttaa hankkeiden käytännön toteutusta voi olla niin, että tilanne kääntyy jopa tavoitteita vastaan. On käytetty esimerkiksi yli 30 prosenttia ajasta hallintovelvoitteiden täyttämiseen. Tarvittaisiin hallintomenettelyjen yksinkertaistamista. Se on aivan oleellista, jotta aika ei kuluisi hallinnollisia esteitä voidaan osoittaa myös sillä, että vain 13 prosenttia vastaajista katsoi, että rahastot osallistuvat siihen, että hankkeet voitaisiin toteuttaa nopeammin. Eli näihin haasteisiin oli tarkoitus vastata, kun halusimme omalla tasollamme toimia. Kysehän ei ole siitä, että me vain syyttelemme sitä, miten kohesiopolitiikka on rakennettu ja mitkä ovat soveltamisehdot ja mikä on vastuu alueellamme. Mehän olemme päävastuussa, me kannamme vastuumme, jotta saisimme joustavoitetuksi tätä täytäntöönpanoa ja toteuttamista. Olemme eh, luoneet eh, tiimin, kehittäjätiimin, jotka, joka tukee hankkeiden suunnittelijoita jo alkuvaiheessa äh, niin, että jokaisella hankkeiden to, toteuttajalla on joku yhdyshenkilö äh, tukena alusta loppuun saakka. Tämä prosessi on ollut mahdollinen, koska 2015 meillä oli 21 toimijaa ja sitten äh, vuonna 17 54 toimijaa. Ja tarkoitus on helpottaa ja edistää rakennerahasto käyttöä ja yhteisön ohjelmien toteutusta. Haluamme välittää myös tietoa Euroopan tasolta ja Euroopan tasolle molempiin suuntiin. Tärkeä seikka on myös se, että nämä, näitä ongelmia pidetään ylitse pääsemättöminä. 71 prosenttia toimijoista vastasi kustannuksiin niistä raportointiin. Eli tätä järjestelmää tulisi laajentaa. Toiseksi indikaattoreiden määrää tulisi vähentää ja ne tulisi sopeuttaa alueellisiin erityisiin kustannuksiin niistä raportointiin. Eli tätä järjestelmää tulisi laajentaa. Toiseksi indikaattoreiden määrää tulisi vähentää ja ne tulisi sopeuttaa alueellisiin erityispiirteisiin, aivan niin kuin tälläkin monen kertaan kuulimme. Kolmanneksi toimintaohjelmien tulisi olla joustavampia niin, että niitä sopeutettaisiin ajallisesti ja otettaisiin huomioon paikallinen kehitys. Nythän me elämme sellaisessa maailmassa, jossa ajan kulku ikään kuin kiihtyy ja otettaisiin huomioon paikallinen kehitys. Nythän me elämme sellaisessa maailmassa, jossa ajan kulku ikään kuin kiihtyy. Se, mikä päti pari vuotta sitten, ei ole enää totta. Eli täytyy ottaa huomioon myös poliittisesti tämä kehitys, jotta politiikka voisi olla joustavampaa. Teemoja tulisi keskittyä sellaisiin hankkeisiin, että voidaan parantaa hyötykäyttöä rahastoissa ja myös näkyvyyttä rahoituksessa tulisi parantaa. Lisäisin tähän vielä seikan, joka meidän mielestä yksinkertaistaa ja keventää. Toki valvonta on tarpeen, mutta tavoitteena on luoda luottamussuhde hankkeiden toteuttajien, alueiden ja EUn toimielinten välille. Tämä tavoite on sellainen, että se helpottaisi valvontaa, valvonnan vähentämisessä. Tällä hetkellä on viisi, jopa kuusi tarkastus silloin, kun hyödynnetään EUn rahoitusta. Ja tämä on haitallista sille suhteelle, joka meillä voisi olla EUn kanssa, joita pyrimme rakentamaan parantamaan. Tarvitaan siis konkreettisia toimia, jotta tämä yksinkertaistaminen onnistuisi. Meillä tulisi olla hallintoviranomaisten voisivat sitten hyötyä satunnaisista ja kevennetyistä valvontatoimista. Luonnollisesti valvonta on tarpeen. Me puhumme julkisesta rahasta, julkisesta politiikasta, valvonta on tarpeen, mutta katsomme, että valvontaa voitaisiin keventää ja satunnaistaa luonnollisesti tällainen eh, nimetty taho on sitten vastuussa. Meillä on myös tiettyjä sisäisiä esteitä, jotka pitäisi pystyä ylittämään näissä hankkeissa. On tiettyjä esimerkkejä, jotka ovat mukana myös eh, meidän asiakirjoissamme. Tällä hetkellä vaaditaan paljon tietoja osallistujilta. Eh, Tämä nousi esille konsultaatiossa hanketta ei sitten kerta kaikkiaan pidetä rahoituskelpoisena, jos näitä kaikkia tietoja ei ole toimitettu. Ja tämä voi kääntyä tavoitteita vastaan myös hallintoviranomaisen kannalta. Tähän pitää lisätä vielä 12 muuta yhteistä indikaattoria esimerkiksi nuorisotoimissa. Näitä indikaattoreita on siis paljon ja voi olla tavoitteiden vastaista, sillä jossakin hankkeissa hakemusta edes jätetä tuen saamiseksi, koska tällainen pyritään auttamaan asunnottomia. Ja jotta sitten hakemus voidaan jättää, niin kysytään näiden eh, asunnottomien osoitetta ja eh, ei varmaankaan tarvitse mennä pidemmälle tässä eh, kriteerien oikean osumattomuudessa on myös samantyyppisiä vaatimuksia, kun kyse on hankkeista, joilla pyritään tukemaan vaikkapa väkivallasta, perheväkivallasta kärsineitä naisia. Ja sitten ensimmäiseksi äh, halutaan toimia niin, että, että naiset voivat äh, siirtyä pois kotoaan, jotta heidän osoitteensa ei tule tietoa. Usein on vaikeata luoda tällaista äh, luottamussuhdetta, joka toimisi molempiin suuntiin. Lopun haluaisin vielä tähdentää niitä kolmea Ile-de-France-alueen merkittävää sitoutumista, kun ajatellaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen. Ensin kehitys- ja sosiaalirahasto. Toiseksi tarvitsemme valvonnan keventämistä ja indikaattoreiden joustavoittamista täytäntöönpanossa. On oltava teemakohtaista keskittämistä, äh, jossa kuullaan myös hankkeiden toteuttajia. Sitten ehdotamme, että olisi tällainen nimeämisperiaate – niin että naiset ja herrat, kohesiopolitiikka on Eurooppa-hankkeen sielu ja ydin. Joka päivä se osoittaa alueelle, alueilla, että voimme vastata merkittäviin alueiden ja Euroopan unionin kansalaisten tarpeisiin. Soveltamisehtoja toki voidaan Kohesiopolitiikka vastaa Euroopan tarpeisiin. Eurooppaa pitää rakentaa. Tarvitaan konkreettista Eurooppaa, joka inkarnoituu alueella. Me olemme valmiita, halukkaita tukemaan teitä, arvoisat parlamentin jäsenet, jotta voimme rakentaa tätä uutta Eurooppaa. Kiitos. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon. Hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Kiitos myös kirjallisesta materiaalista, jota olemme saaneet alueita kansapolitiikan tulevaisuudesta. Toivon, että tämä päivän keskustelu myös auttaa meitä. Keskustelu voi alkaa. Aluekehitysvaliokunnan saavat puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Van Nistelrooy. Edustaja Van Nistelrooy ensin. Kiitos. Kiitos näistä tiedoista tässä analyysimme pohjalta voitaisiin joko mennä syvemmälle tai sitten vetää johtopäätöksiä. En oikein tiedä, kumpaan suuntaan pitäisi mennä, kun politiikassa pitää tehdä työtä tänä vuonna. käsitellä monivuotisia rahoituskehyksiä ja kaikkia siihen liittyviä päätöksiä. Professori Rodriguez, minulla olisi kysymys. Alueiden kategorioissa – on vähemmän ja enemmän kehittyneitä alueita. Mutta entä toisenlainen näkökantanne? Puhuitte tästä keskitulon alueesta, koska menitte tähän keskusteluun ihan eri kannalta, kun että katsotaan BKT ja niitä kriteereitä, joiden mukaan olemme perinteisesti luokitelleet alueet. Kun teillä on paljon tietoa varmasti, Tiedättekö, miten voin, tämä voisi auttaa meitä saamaan paremman luokituksen seuraavalle kaudelle ja muille puhujille myös? Olisikohan parempien kriteereiden luominen Euroopan tasolla tai operationaalisemmalla tasolla – kun katsotaan, että alueelliset erot ovat niin suuria, alueiden sisäiset erot myös. Voisitteko kautta meitä tällä tasolla? Viimeinen kysymykseni tai huomioni. Olen iloinen, että sain kuulla tämän Ilde Fransin esityksen sosiaaliraha, kommentoista sosiaalirahastoihin ja muihin. Jos kuunnellaan tarkkaan Euroopan komissiota, niin sielläkin on ihmisiä, jotka sanovat, että ei ole sosiaalirahaston ja kehitysrahaston kautta niitä tuloksia, joita haluttiin. Olen samaa mieltä, mutta tarvittaisiin vähän enemmän faktoja sieltä paikan päältä. Miten nämä asiat voitaisiin yhdistää, investointi, koulutus, sosiaaliturva ja tuki ja niin edelleen. Jätän puheenvuoroni tähän, ehkä voitte antaa vähän lisää meille materiaalia poliittisen keskustelumme pohjaksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Reselan, haluatteko puhua nyt vai puhutteko mieluummin keskustelun lopuksi? Nytkö? Selvä, olkaa hyvä. Kaksi. Vetää tietysti sen pitää tietysti vähentää alueellisia eroja, se on sen ensimmäinen tavoite, mutta sen pitää äh, äh, jälkeenjäämistä. Äh, ja sitten territorial. Kohesion tavoitteesta, mitä te sanotte Hilde Fransin pohjalta. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää puhujiamme, vieraitamme hyvin mielenkiintoisista esityksistä. Ne osoittavat eri tavoin yleisesti, miten kohesiopolitiikka todennäköisesti tulisi määritellä tarkemmin, jotta se kehittyisi oikean suuntaan. Nyt on puhuttu kilpailukyvystä, Sehän on aivan oikea, mutta puhutaan mieluummin kehityksestä ja kilpailukyvystä. Euroopan sisällä ja vähemmän kehittyneillä alueilla on ongelma. Ongelma, joka on noussut. Kyse on siitä, että me toimimme suhteessa myös nouseviin maihin maailmanlaajuisesti. Ja niillä on nyt kehityksellisesti se etu, että ne tulevat siihen tilanteeseen, että sen investoidaan esimerkiksi digitaaliseen teknologisesti se etu, että ne tulevat siihen tilanteeseen, että sen investoidaan esimerkiksi digitaaliseen teknologiaan. Kyse on siis Euroopan kilpailukyvyn puutteesta kokonaisuutena suhteessa muuhun maailmaan. Eli kyse ei ole pelkästään näistä vähemmän kehittyneistä alueista, eikä edes näistä keskikategorian alueista. Kun katsomme seitsemättä kohesia raporttia, niin tämä on aivan ilmeinen toteamus. Meillä on paljon ongelmia. Kaksi seikkaa ovat aivan ilmeisiä ja ne täytyy pitää rinnakkain. Eli kohesio politiikka ja toisaalta Junckerin suunnitelma. Eli täytyy muistaa investointien kattavuus, kokonaisuus. meillä on myös useita rahoitusvälineitä, jotka täytyy pitää tässä kokonaisuudessa mukana. Käsittelisin näitä ansassa olevia, umpikujassa olevia alueita. Esittelijä Julo totesi, että tässä vaiheessa ohjelmakaudella meillä on keskeinen haaste. Tämä menettely on hyvin äh, ra raskas ja siihen on puututtava. Sitten professori kertoi meille mielenkiintoisista indikaattoreista. Haluaisin hieman tätä pohdiskella. Kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja sen laatimista, niin meidän tulisi ottaa huomioon se, mitä on tapahtunut lähimenneisyydessä kohesiopolitiikan alalla ja myös se suuntaus, joka nähdään monilla vähemmän kehittyneillä alueilla sen sijaan, että kehitettäisiin uutta toimintaa, vaan pikemminkin sitten on houkuteltu yrityksiä muilta alueilta, viety ikään kuin muilta alueilta yrityksiä. Tämä on tällaista peliä sitten loppujen lopuksi. Kun käytetään eri rahastoja, niin sitten kuitenkin loppujen lopuksi e, käykin, e, sama kehitys toistuu, kun tulee köyhempi jäsenvaltio, joka saakin nämä tuet, taikka joku toinen alue. Eli sitten tuki siirtyy toiselle alueelle ja tämä on tavallaan jonkinlaista um, ikään kuin huumekäyttöön ver- verrattavaa tukien käyttöä. Ainakin jatkossa täytyy pohtia tätä dynamiikkaa. Me kenties olemme tilapäisesti ratkaisseet tietyillä alueilla olevat ongelmat ja olemme sitten luoneet muille alueille vastaavia ongelmia – Eli tästä syntyy kilpailua, joka on epälojaalia kilpailua. Eli halutaan matalempia tuotantokustannuksia, aivan legitiimi tavoite. On käytetty sitten eri rahaston tukea ja on sitten siirretty toimintaa muille alueille. Se ei ole niinkään legitiimiä. Tästä syntyy Euroopan unionin sisälle paljon jännitteitä, aivan erityisesti näille alueille, joista nyt puhumme. Tätä kysymystä tulisi käsitellä niin, että keskitytään komission ennen kaikkea tulee tätä kaikkea pohtia. Kauden ydinkohdista. Näillä alueilla on paljon sekä mahdollisuuksia että ongelmia kaupunkipolitiikkaa, mutta katson kuitenkin, että 70-80 prosenttia alueestamme tarvitsee muutoksen vastainen taistelu. Nämä ovat yhteisiä äh, haasteita, mutta välineiden on oltava erilaisia. kaupunkialueen 80 prosenttia alueesta, siellä todella on tarvetta. Luonnollisesti täytyy työstää kaupunkialueita, mahdollisuuksia ja ongelmia. Kiitos oikein paljon. Edustaja Olbricht on seuraava puhuja. Yes, thank you. Kiitos. Pyydän anteeksi, että en päässyt kuuntelemaan kaikkia puhujia, mutta minulla on kysymys herra Zuberille, joka on tunnettu puolalainen asiantuntija. Puhumme erilaisesta ehdollistamisesta, kohesiopolitiikasta, e- yhteisrahoitusasteita käytettäisiin kannustimena on jotakin jäsenvaltioita, jotka haluavat varjoitusastetta säästäkseen rahaa politiikassa, Mutta tehdä tästä sitä käyttämisessä. Voisitko selittää miten? Kiitos edustaja Marge, teidän puheenvuoro. Kiitos. Meidän on neuvoteltava tulevasta kohesia-asetuksesta. Täytyy ottaa huomioon esitystenkin. Se, mitä sovelletaan etäisimpiin alueisiin, jossa otetaan tämä luonnostelisi aluepolitiikan tulevaa luonnetta, koska meidän täytyy vastata, ja niitä erityispiirteitä täytyy ottaa huomioon. Sitä huomioon alueiden eriarvoisuudesta. Me olemme ja näitä erityispiirteitä täytyy ottaa huomioon. Sitä huomioon alueiden eriarvoisuudesta. Me olemme, ää, mutta totta on, ja Ilde France on sitä silmipistävä esimerkki, että kehittyneillä alueilla on tällä hetkellä tilanteita, jotka ovat hyvin rykeä kuin etäisimmillä alueilla. Siellä on ongelmia investointien aikaansaamiseksi ja niin poispäin. Keskustelukriteereistä onnistuslistalla ja varmasti tähän pitää kaikkeen vastata. Paljon kiitoksia tästä. Tämä antaa meille mietittävää ja juuri oikean aikaan. Tulevaisuutta. Haluaisin kommentoida muutamaa seikkaa ja sitten muutaman kysymyksen keskituloloukku alueella aiempi. Haluaisin tietää, miten tähän loukkuun joudutaan ja miten voitaisiin taistella tätä kehityssuunta vastaan. Kuulimme, että kohesiopolitiikkaa pitää saada saman linjaan aluekehityksen ja pitäisi katsoa enemmän – alueellista ulottuvuutta kohesiopolitiikassa, kiinnittää huomiota kaikkiin tasoihin ja siihen, että saadaan parempi yhteys niiden välille, koska joskus ehkä jäsenvaltioissa on kasvua mottumaan aluepolitiikkaan, aluekehityspolitiikkaan. Ja sitten monitasoinen hallinto ja hyvä hallinto. Aihe, josta keskustellaan paljon. Se on tietenkin tärkeä aihe – mutta ehkä meidän pitää puhutaan ainoastaan muodollisesta täytäntöönpanosta. Siitä syntyy lisää hallinnollista taakkaa, mutta ei varsinaisesti minkälaisia etuja, hyötyjä. Ja sitten tällaiset, jos kyse on rikkaasta alueesta, niin alueen pitäisi voida ratkoa näitä ongelmia – Mitkä ovat ongelmien syyt? Ehkä köyhät kunnat eivät halua osallistua ohjelmiin tai rahastoihin, koska uskoisin, että rikkaan alueen pitäisi pystyä ratkomaan omat sisäiset ongelmansa. Minkälainen vaikutus tällä jäsenvaltioiden välisiin eroihin ja juuri näiden eroavaisuuksien kasvamiseen ja keskituloloukkujen syntymiseen? Verotusjärjestelmien kautta voidaan houkutella yrityksiä joihinkin valtioihin ja näin saada oikein paljon. Edustaja Maskur, teidän puheenvuoro. Merci. Euh. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Heidän puheenvuoronsa olivat rikkaita. Ja se voi auttaa meitä löytämään ratkaisuja ongelmiimme. Mutta en kuullut yhdessäkään esityksessä puhuttavan yksinkertaistamista. Aloite, kuulin yksinkertaisista aloiteeroista ja muusta. Kesken valitsee paljon eroja. Meidän pitäisi sekä esitellä että valiokunnan ottaa huomioon, että tulevaisessa kohesiopolitiikassa – tarjota konkreettisia tuloksia. Sillä meillä on tärkeää, että etäisempiä tai Euroopan mantereella ne tarjoavat paremman elämän kansalaisille. Ja näillä pohdinnoilla voimme antaa uusia vastauksia alueiden ongelmiin. Thank you very much. Kiitos paljon. Edustaja, haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme hyvistä puheenvuoroista. Kollegat ovat nostaneet esille jo lukuisia kysymyksiä jotenkin sekä horisontaalisen että vertikaalisen koordinaation puolesta niin, että saataisiin alueellista, kansallista ja urbaania politiikkaa. Vetoatte myös kumppanuusperiaatteen puolesta – Haluaisinkin kysyä teiltä, pitäisikö olla vielä enemmän jatkossa älykkäästä erikoistumista? Nythän meillä on näitä teemakohtaisia prioriteetteja, painopisteitä, mutta tämä älykkään erikoistumisen periaate voisi auttaa meitä käyttämään koordinaatiota paremmin ja huomioimaan urbaanit ja maaseutualueet paremmin. Eli kysehän on monen tason periaatteesta, eri hallinnon tasoista. Ja kyse on myös kansalaisista ja siitä, että yhteiskunta on mukana, kun prioriteetteja, painopisteitä valmistellaan. Pohdimme sitä, mikä on meidän potentiaalimme ja mitkä ovat sitten painopisteet. Tässä yksi asia. Ja vielä toinen. Se liittyy aivan erityisesti siihen, miten voisimme huomioida paremmin kaupunkialueiden tarpeet. Meillä on pilottihanke, eli integroidut alueelliset investoinnit. Pitäisikö meidän nyt kehittää edelleen näitä integroituja alueellisia investointeja niin, että koko politiikka saisi aivan uuden muodon. Keskityttäisiin enemmän tähän uuteen välineeseen. Tätä uutta välinettä siis jollakin tavalla vahvistettaisiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Bukovic. Ensin maahanmuutto ja keskityn siihen. Eli maahanmuuttoon EUn sisällä. On tärkeä asia. Tämä saattaa tulevaisuudessa tulla kalliiksi. Onpa kysymys Itä-Euroopasta, Keski-Euroopasta. Etelä on ää, maaseudulta kaupunkeihin. Meillä on ennusteita, joka mukaan tulevaisuudessa erittäin suuri osa väestöstä asuisi kaupungissa. Minkälaisia valmistelutoimenpiteitä meillä tarvitaan esimerkiksi maaseudun digitalisoitumiseksi, ja laajakaista viemiseksi? Me tiedämme, että laajentaa maaseudun ja kaupunkien koilua. Mitä te ajattelette tehdä? Sitten me haluamme myöskin koulutuspolitiikkaan, työttömyyden vastaiseen taisteluun. Miten te ajattelette, että kohdallisia paransi? Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiinnostavasti. France. Erityisesti Ilde de edustajalle haluaisin osoittaa sanani. Hän mainitsi ne merkittävät ongelmat, joita on aluepolitiikassa. Mainitsitte valvontaongelman. On viisi valvontatasoa ja niitä on siis liikaa. Sitten kolleganne oli täällä pari kuukautta sitten paikalla. Meillä oli kuulemistilaisuus. Overnian alueen edustaja taisi silloin olla kyseessä ja hän mainitsi saman ongelman. Hän osoitti myös tämän ongelman aivan konkreettisilla esimerkeillä, eli kuinka monia tarkastuksia järjestettiin vuoden aikana niissä 130 hankkeessa, joita oli käynnissä. Eli tilanne oli aivan hullu. Kysynkin yksinkertaisesti, mikä on se valvontataso, joka teidän mielestänne voitaisiin kerta kaikkiaan poistaa? Eli mikä valvontataso ei ole tarpeen, jotta valvonta kuitenkin toteutuisi hyvin? Eli mikä on se taso, valvonnan taso, joka on tässä liiallinen? Kiitos. Thank you very much. And Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Howard. Niin, kiitos puheenjohtajan lyhyesti. Olen maininnut muutaman kerran, kun aloin politiikasta keskustellaan asian, joka on tullut täällä esiin. Köyhyysalueet, köyhät alueet rikkaampien alueiden sisällä. Kuten on mainittu, oikeasti resursseja, mutta kuitenkin on edelleen niin, että kaupunkien sisällä on suurimman köyheiden, köyhyyden alueet. Myös esimerkiksi Suur-Lontoon, näinkin rikkaan alueen puitteissa on eniten lapsiköyhyyttä yhdistyneessä kuningaskunnassa, että erot kasvavat eivätkä pienene. Ei tämä ole varmaankaan mitenkään ainoastaan yhdistyneen kuningaskunnan ongelma, että erityisesti pääkaupunkiseudulle kerääntyy paljon rikkautta, mutta samalla paljon köyhyyttä, eli tavallaan ääripäät ja nämä eroavaisuudet vain kasvavat. Tämä on totta kai asia, johon pitäisi puuttua alueiden sisällä järkevän hallinnon kautta. En voi puhua muista alueista, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa on käynyt niin, että alue- ja hallinnon toimijat eivät ole enää yhtä se kuningaskunnassa, että tämä taso on lähes kadonnut tästä työstä. En nyt välttämättä usko, että Euroopan unionin on tarkoitus puuttua asioihin, kun kansallinen hallitus epäonnistuu. Mutta kuitenkin tämä on kysymys, johon pitäisi kiinnittää huomiota ottaen huomioon te on sama kuin Tanskan. Onko kyse siis alueesta vai useammasta alueesta tässä mielessä? näin suurella alueella. Totta kai on paljon erovaisuuksia. 141 B prosenttia keski BKTstä aluepoliittista investointia. Tämä on nähty ei ainoastaan omalla alueellani, vaan muuallakin yhdistyneessä kuningaskunnassa on infrastruktuuriinvestoinnit, jotka mahdollistavat – liikenteen ja televiestinnän kääntöpuolena on taas nämä kaupunkien rikkaammat alueet. Infrastruktuurihankkeissa pitäisi ottaa huomioon myös osaaminen ja tuleva näillä alueilla, joita, jotka saamaan ehkä samassa järjestyksessä, kun käytitte puheenvuoronne. Toivoisin, että ette ylittäisi viiden minuutin puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykset ovat rikkaita kaikkien järjestyksessä. Ota keskityn kolmeen pääalueeseen, josta kysymyksiä erityisesti tuli. Erityisesti tämä keskituloloukku, onko se uusi kasvailmiö, onko se aina ollut olemassa, luokittelu, ja miten luokitella määrittelee politiikan tulokset ja sitten konkreettisia vaihtoehtoja siitä, mitä voisi tehdä. Onko tämä keskitullaan laukkuusilmiö? Ei se ole uusi. Se on aina ollut olemassa, mutta siitä on tullut näkevämpi. Koska yhtäältä talouden kasvu ja kehitys viimeisenä vuosikymmenä on keskittynyt yhtäältä dynaamisimpiin kaupunkeihin. Usein kyse on kansasta pääkaupungeista. 28 se, se maasta, niin sieltä 26 pääkaupunkia on kasvanut keskimäärin nopeammin kuin kansallinen keskiarvo. Ja usein ne ovat selvästi dynaamisempia korkeassa kasvusta Slovakia ja myös Romania. Eli alueet, jotka ovat lähteneet liikkeelle alhaalta nopeasti, mutta ongelmat ovat keskellä. Meillä on kahdenlaisia alueita. Ensinnäkin alueita, jotka ovat saaneet tukea, mutta eri syistä 50, 60, 100 vuotta sitten olivat on e teollistumisen moottoreita. Ja nyt usein tarvitsee tukea. Tämä ilmiö kasvaa. Jos nämä kaksi aluetyyppiä lähestyvät vähemmän kehittyneillä kielellä tapahtuu ja Alueet, jotka ovat olleet ää, alamassa pitkään ja al- sitten alueet, jotka ovat kasvaneet nopeasti, mutta eivät enää kasva ilman merkittäviä muutoksia. Onko tämä luokitteluun ongelma? Minusta luokittelua voi käyttää ja aina voi asiasta keskustella, mutta kysymys juuri luokittelusta, vaan sitä, mitä sillä tehdään. V- suurin osa rahoituksesta rahoituksesta. Miksi? Vaikka suuri osa kansallisesta politiikasta on sektoriallista. Ei ole mitään politiikkaa, joka ei olisi alueellista. Mo- monissa EU-maissa on vahvaa innovaatiopolitiikkaa. Ne perustuvat menestykseen ja, ja väistämättä ne hyödyntävät rikkaimpia alueita. Monenlaisia alueita, paljon alueita, jotka ovat jääneet tähän keskivälin loukkuun. Tässä on valtavasti potentiaalia. Ja ne voivat sanoa, että sekä EU että hallitukset ovat unohtaneet ne. Mitä voidaan tehdä? Kysymys ei ole solidaarisuudesta. Solidaarisuus on tärkeää. Kysymys on omasta edusta ja EUn selviytymisestä integroituneemmassa kilpailumassa maailmassa. Selvitäksemme meidän ei pidä unohtaa kahta loukumaissa on kahdenlaista aluetta. Mitä voi tehdä? Ensinnäkin kytkentä instituutioihin. Vähemmän alueella tämä perinteinen politiikka, miksi investointiinfrastruktuuri, osaaminen innovaatioilla, saman toistaminen ei johda mihinkään. Olen espanjalainen. Voidaan ajatella Portugaliakin infrastruktuurilla, voidaan lisätä Espanja tai Portugali, eikä siitä tule mitään tuloksia. Puolassa, mutta tämä alkaa lähestyä jos osassa Itä- ja Keski-Eurooppaa. Ri- riittämättömät huonot instituutiot estävät lisäinvestoinnit, mutta erityisesti ne estävät ää, investointien tuloksien Eli e- ensin pitää tuoda tietysti infrastruktuuria, mutta on paljon paikkoja. Mä olen siellä mukana kuljetettavia, os, mukana kuljetettavaa osaamista, jonka mukaan voi päättää jääkaavaa lähteekö. Ei, ei peruskoulutus niin yliopistoja tai muuta, vaan elämä, koko elämä jatkuvaa oppimista. Ja saatella ihmiset, jotka vaikkapa Itä-Saksassa, heille täytyy luoda omia työpaikkoja tai heidän täytyy olla sellaisia, että he voivat työllistyä minkälaisissa yrityksissä tahansa, paikallisissa tai ulkoa tulevilta. Minusta tämä on ratkaisevaa. Jos me jatkamme perinteisillä linjoilla, tästä aluepolitiikka on merkittävästi muuttunut ja hyvään suuntaan. Mutta jos panostaa samaan hyvin erilaisissa aloissa, jos me ottaa diagnoosissa huomioon aloitteen eroja, me valuutamme rahaa vanhoihin ongelmiin tuloksetta. Me tuhlaamme rahaa, emme maksimoi tuottoa, jolloin me emme maksimoi kansalaisten vaurautta. Puheenjohtajan mikrofoni. Um, I would like to focus... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä muutamiin kysymyksiin, jotka ovat täällä nousseet esille. On mielenkiintoista havaita, että jotkut kommentit viittaavat sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin urbanialueilla – näin voi myös korostaa sitä, että nämä sosiotaloudelliset haasteet kaupunkialueilla ovat kaikista monimutkaisempia luonteeltaan. Kohesiopolitiikassa on taipumus investoida infrastruktuuriin. Sosiotaloudellinen ulottuvuus on joskus monimutkaisempi, tarvitsee myös kohesiopolitiikassa lisätukea tarvittaisiin muutos rahoitusmahdollisuuksissa niin, että huomioitaisiin myös nämä sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, jotka vaikuttavat yhteiskunnan kudelmaan. Kun perehdymme köyhyyteen ja maahanmuuttoon kahtena aihealueena, jotka tänään ovat nousseet esille, olisi parempi puhua liikkuvuudesta sekä EUn sisällä, aivan niin kuin tämä onkin jo mainittu. Kyse on siitä, että työvoima liikkuu esimerkiksi Eteläisistä maasta äh, pohjoisemmaksi ja sitten idästä länteen. Liikkuvuusilmiötä voidaan selittää vain alueellisten eriarvoisuustekijöiden kautta. Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa toki koettiin kriisi. Mutta näiden eriarvoisuusseikkojen takia nimenomaan nuoret taitavat ihmiset ovat lähteneet hakemaan parempaa tulevaisuutta muualta. Tarkoitus olisi siis saada näille alueille enemmän työpaikkoja ja parantaa osaamistasoa. Parlamentin jäsenetkin ovat jo maininneet sen, että on mielenkiintoista havaita, että kaupunkialueilla on köyhyys, taskuja, laukkoja, joten tilanne ei parane. Seitsemäs kohesiokertomus toteaa, että EU-15 nämä köyhyystaskut, oh, niitä on enemmän kuin mitä niitä oli ennen talouskriisiä. Uusissa jäsenvaltioissa tilanne on hieman toisenlainen. Köyhyysvaskut keskittyvät nimenomaan enemmän maaseutualueelle, vaikkakin näilläkin alueilla tällaiset köyhyystaskut lisääntyvät. EU-15 osittain tämä riippuu myös siitä, että köyhyystaskuja on aina kaupungeissa ollut. Tämäkin osoittaa, miten vaikea on näitä ongelmia ratkaista. Puhuu myös siitä, että köyhyystaskuja on aina kaupungeissa ollut. Tämäkin osoittaa, miten vaikeaa on näitä ongelmia ratkaista. Yhdistyneen kuningaskunnan kollega mainitsikin jo, että siitä huolimatta, että kaupunkialueet ovat taloudellisesti kukoistaneet ja erityisesti pääkaupunkialueet kukoistavat kaikkialla Euroopassa ja se vaikuttaa luonnollisesti myös köyhyystasoon. historiallisesti myös pakolaisia, maahanmuuttajia, muuttajia muista maista nämä suuremmat kaupungit ovat houkutelleet. Tämänkin takia tarvitaan paikka täsmäytettyä ja, ja henkilötäsmäytettyä politiikkaa. Nimenomaan siellä, missä köyhyys on runsasta. Sanoisin näistä sosiotaloudellisista haasteista, että vaaditaan eri rahastojen yhdistelmää, jotta voidaan puuttua näihin erityisiin ilmiöihin ja alueisiin, jotka ovat hyvin moninaisia, monimutkaisia. Tarvitaan todella poikkitieteellistä eri eh, raja, alojen rajat ylittävää politiikkaa. Eli Kyse on liikkuvuuden puutteesta, terveysongelmista, työttömyydestä, joskus jopa useamman sukupolven työttömyydestä. Tilanne on siis äärimmäisen monimutkainen. Esimerkiksi meillä on Puolassa käytetty menestyksekkäästi käytettävissä olevia välineitä – mutta byrokraattisia esteitä voi olla esimerkiksi joissakin maissa, vaikkapa Saksassa esimerkkinä, jotka ovat estäneet näiden välineiden hyödyntämistä. Olisi mielenkiintoista katsoa, missä määrin näitä IGI-välineitä voitaisiin yksinkertaistaa niin, että useammat jäsenvaltiot voisivat niistä hyötyä. Kiitos. Okay, I would try to be brief and concentrate. Voin puhua ihan lyhyesti ja keskittyä kahteen seikkaan. Ensimmäinen tuntuisi monimutkaiselta. Mutta onkaan, kun ajatellaan yhteisrahoitusmallin käyttöä kannustimena. Loppujen lopuksi keskustellaan rahasta, budjetista ja niin edelleen, mutta minä oikeastaan tarkoitin, ettei nyt keskusteltaisi näistä yhteisrahoitustasoista, vaan järjestettäisiin järjestelmä sillä tavalla, että yhteisrahoitusta voitaisiin käyttää välineenä – jolla tuettaisiin niitä alueita politiikassa, jotka haluamme nähdä uuden politiikan osana, jos katsotaan vaikka integroitua lähestymistapaa. Olemme kuulleet täällä, että on tiettyjä ongelmia sosiaalirahaston ja rakennerahaston yhteistyössä. Miksei työtä voida sitten järjestää niin, että kun täytäntöönpanijat voivat esittää tällaisia hankkeita, joissa olisi rahoitusta kahdesta lähteestä, niin yhteisrahoituksessa rahoitus olisi pienempi osuus kuin silloin, kun on yhteishankkeesta näiden kahden rahaston välillä kyse. Tämä on tietenkin hankala, mutta se on nähtävä myös tietyssä yhteydessä. Eli niin, että välineillä olisi yhteiset säännöt ja näin voitaisiin pyy- puuttua siihen, kun on yhteisiä hankkeita, voitaisiin yhdistellä näitä rahastoja eri tavoin. Eli tämä olisi vähän kannustinta uuden rakentamiseen, ei niin, että tiet rakennetaan huomioimatta inhimillisten resurssien tukemisia. Mutta Puolassa on sosiaalirahasto toiminut kyllä ihan hyvin – se toimii, se antaa uutta osaamista ihmisille, mutta nämä ihmiset eivät kuitenkaan ehkä pysty löytämään työpaikkoja. Joten sosiaalipolitiikka toimii sosiaaliraston kautta hyvin tehokkaasti, mutta lopulta alueet, joilla sosiaalirasto toimii, eivät kuitenkaan hyödy. Ja vielä toinen esimerkki iteiden osalta voitaisiin antaa vähän kannustusta eri viranomaisten välille. Ei ainoastaan julkista tahoa, vaan julkisen ja yksityisen kumppanuutta. Jos tällaista yhteistyön rakennetta saataisiin luotua ja ainoastaan julkishallinnon tasolle, vaan myös ottaen huomioon muut kumppanit, niin – niin silloin voitaisiin vaikuttaa tätä kautta myös yhteisrahoitusosuuksiin. Esim, yksinkertainen esimerkki. Kohesiopolitiikassa on eri säännöt valtion tuista kuin strategisen, strategisten investointien rahastossa. Miksi? Voitaisiin sanoa, että on paljon hankkeita, Koesiopolitiikassa jossa on selkeästi eurooppalaista lisäarvoa tuotantosektorilla. Miksi on sellaiset valtiontukisäännöt? Olemme varmasti kaikki hyvin tyytyväisiä tähän konseptiin. On olemassa alueita ja kansallisella tasollakin pitää rakentaa varovasti strategiat, mutta tärkeintä ei ole hienoja strategioiden luominen sinänsä, vaan niiden käyttäminen hallinnossa ja johtamisessa. Ei ainoastaan niin, että ajatellaan, että meillä on tuossa strategia, vaan että se on todella aito väline. Huolehditaan täytäntöönpanosta. Vielä paljon tehtävänä. Kiitos. Kiitos. sosiaalirahastoista ja valvonnan vaikutuksesta. Mikä toimii ehkä vähän huonommin, Minusta on myös tärkeää osoittaa, miten on tarjolla. Herra esittelijä, sosiaalirahaston tuot huolenaiheet tai on tarjolla. Herra esittelijä, sosiaalirahaston liittyvät huolenaiheet tai huolenaiheet ja huolenaiheet, mutta Ilde Fransien alueella – me olemme ainoa Ranskan alue, jossa sosiaalirahasto on isompi kuin aluekehitysrahasto. Se vastaa ja va, niitä vastaa Ildefansin ongelmatiikkaa sisäisiä eroja. Tänään ei ole mainittu sitä, että sosiaalirahasto ja tarpeeseen, että pienillä toimijoilla on, erityisesti järjestöillä – jotka ovat lainaa tai takuuta tarvitse. Niiden keskittyminen tehostaa, mutta että sortuskehikkoa tai keventä. En puhu nyt valvonnasta, vaan kiinteitä kustannuksia suhteessa isoihin projekteihin. Tätäkin täytyy miettiä. Öö, on e kontrollit paljon valvontaa yhdessä lauseessa. Vastuullista sekä valvonnassa alueita valtiossa, jolla on aluehallinta. Erinomaisia aikaisemmin, Eli meidän on pitänyt tehdä paljon työtä, työ on tehty. Tämä, sitten tietysti EU-tasolla Tämän on Kun eu rahoitustakin nämä kaksi suuntaviivaa, mä erotan siis yksinkertaistamisen lisäksi on tärkeää, ja tässä mennä pitämälle kuin kohesiopolitiikassa. Koherenssin ilma, koherenssilla pitäisi antaa merkitystä. Ja soveltaminen on koherenttia. Ja, ja meillä on tämä vipuvaikutus siinä, joka on erittäin hyvä. EU olisi myöskin koherentimpi. Kiitos. Thank you, thank you very... Onnistuisi meiltä. Kiitos kaikille puhujille, kiitos politiikkayksikölle tästä hyvin mielenkiintoisesta. Kiitos. Puhun ihan lyhyesti. Olen kohesio-raportin kirjoittamista vastuussa. Ja kiittäisin paljon kaikista. Se onko jo kertomuksessa mukana. Haluaisin painottaa muutamaa seikkaa. Kyse ei ole ensinnäkään kaupunki- ja maaseutualueiden eroista. Näissä keskitululukkualueissa on kaupunkeja mukana seutualueet, kuten aikaisemmin todettiin. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että – keskituloloukkoon me suhtaudumme niin, että taloudellinen kehitys ei ole jatkuva prosessi, vaan siellä on tällaisia laatuloikkia. Monet asiat on hoidettava oisaantimahdollisuuksia, eli näiden keskitulon alueiden osalta helppo työ on nyt tehty. Nyt tarvitaan paljon integroidumpaa, koordinoidumpaa näistymistapaa, jotta päästään korkeamman arvon toimii. Toimet, se miten helposti yritykset voivat siellä toimia, miten paljon toimet, se miten helposti yritykset voivat siellä toimia, miten paljon jonia voi tästä dynamiikasta hyötyä. Kaupungeista olisin samaa mieltä siitä, mitä täällä on kuultu. Monet ovat todella taloudellisen kehityksen moottoreita, mutta eivät aina. Meillä on myös huonosti pärjääviä kaupunkeja, joista ihmiset muuttavat pois ja jopa menestyksekkäimmissä kaupungeissa on tällaisia kaupunkiköyhyyden alueita. Ja ne olisi otettava huomioon kohesiopolitiikassa. Ja sitten alueellinen ulottuvuus, tärkeä tekijä. Olemme pyrkineet järjestämään tämän eri tavoin. Aikaisemmin olen kuullut nyt sekä tukea että kritiikkiä riskiä, että kyse on liian monimutkaisesta asiasta. Ehkä keskitymme NATS 2 alueisiin, katsomme tulevaisuuteen pyrkien vähän joustavampiin puitteisiin niin, että voidaan sopeutua tavoitteisiin eri alueiden erojen mukaisesti. Olen Suberin kanssa samaa mieltä siitä, että tästä syntyy nyt todella tällainen tilkkutäkki, missä on otettava huomioon erot köyhyyttä ja rikkautta hyvin lähellä toisiaan samalla alueella. Kohesiopolitiikkaa pitäisi ajaa niin, ettei mikrohallinnoida johdeta, vaan annetaan alueille ja jäsenvaltiolle mahdollisuus riittävän joustoon, jotta voidaan kohdentaa toimet sinne, mihin ne parhaiten kuuluvat. Lopuksi kommentoisin hallinnointien ja valvontajärjestelmää. Hienoa, että huomattiin, että ei sanota vain yksinkertaistaminen niin kuin on sanottu 20 vuotta. Nyt puhutaan radikaalista yksinkertaistamisesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että annatte minulle aikaa Neka lausunto kanssanne. Rallon kunnan apulaiskaupunginjohtaja on pieni kaupunki Tsekissä, Saksan ja Puolan rajalla. Pääjohtaja pyytää poistuja poistumaan hiljaa. Because we continue working. Thank you for the silence. Kiitos, että saamme vähän hiljaisuutta saliin. Oh, I not only... Uh, ja, joten edestään rajojen, rajat yhteistyö, että työssäni ja myös yksityiselämässäni. Olen rajaihminen. Tässä vähän kontekstia. Olemme Tsekin pohjoisosassa, sitten puolen alasileisiä, sitten osa entistä Itä-Eurooppaa, mitä saksaa Alue, jolla on vaikea historia. Tämä on alue, jonka saksalaiset liittyvät ja miehittävät jo ennen sataa. Sodan jälkeen satoja vuosia alueella asuneet saksalaiset haettiin ulos ja uusia asukkaita tuli alueelle. Erittäin vaikeita suhteita. Mainitsen tämän, koska nämä, nämä ihmisten ohjelmat ovat auttaneet viime vuosina. Se on hieno työkalu. Se on merkittävää osaa räätälöivää yhteistyötä ja sillä on paljon lisäarvoa. Tässä on esimerkki projekteista tämä nuorisoorkesteri, muutama tuhannen ohjelma, kolmen maan musiikkikoulujen johtajat tapasivat heidän parhaat oppilaansa. Euroopan nuorisorkesteri tässä siis he harjoittelevat joka kesäleirille. Heillä on ammatti kapelmestari ja he, konsertteja. Näissä konserteissa on tunnelma korkealla. Kolmen maan nuoria eivät välttämättä osaa edes toista maiden kieltä, mutta he puh- kommunikoivat musiikin kautta ja se on voimakas väline. Lausunnossa yritämme sitä yhteenvedon niiden projektien arvosta. Mä haluan, että se on legitimiä osa rajat ylittävää yhteistyötä. Näin ei tällä hetkellä ole. Joskus me voimme kehittää isompia projekteja tätä kautta. Voidaan sanoa, että ne ovat hautomoita. Auttavat yhteistyön projektien luomisessa. Esimerkiksi meillä on pieni sanakirja poliisille Äh, kenttätyössä siitä tulee isompi sanakirja ja sitten yhteistyötä rajat ylittävän bussireitin avulla. Tämä ottaa oppimaan naapureiden kulttuuria. Tässä on lasten teat... Tässä on lasten teat... Se rohkaisee henkilöiden välisiin kontakteihin sulla on voimakkaita kumppanuuksia. Tämällä isolle toimijoille, valtioille tai ministeriölle, vaan kansalaisyhteiskunnalle, usein urheiluseuroja tai kouluja tai retkeilyseuroja tai lastentarhoja, jotka ovat yhteistyössä. On jonkun verran varoja näille, näille erityisille alueille voi tarttua paikallisiin ongelmiin relevantilla tavalla. Sitten kaksi viimeistä näkökohtaa projektien lisäarvosta, luottamuksen luominen. Kun me juhlimme Interregia ja sen 25 vuotta, pari vuotta sitten muistatte ehkä Interreg kakun. Sen pohja oli luottamus ja sitten infrastruktuuri. luottamusta Euroopassa tarvitaan ja nämä projektit auttavat luomaan luottamusta kansalaisten kesken. Ja ne edistävät Eurooppaa hyvin. No, tämä oli pieni projekti ja lisäarvo. Sitten hajautetun hallinnon edut. Nämä ihmisiltä ihmisille projektit, pienet projektit. Sitä tapahtui noin kolmasosassa rajat ylittävistä ohjelmista. Sitä ei ole kaikkealla, mutta ne ovat osa jotakin ohjelmia. Ja isosta ohjelmasta otetaan usein pieni prosentti ja se hajautetaan euroalueelle tai muille rakenteille. Joskus sinne 15 prosentin luokkaa, joskus 20 prosenttiakin poikkeuksellisesti. Yleensä 50 prosentista 10 prosenttiin ohjelmarahoista annetaan pienemmillä alueilla. Tsekin puolen rajalla esimerkiksi, joka on lähes 350 kilometriä pitkä. Meillä on kuusi rahastoa pienille projekteille rajalla. Pienet hakijat voivat helposti käyttää niitä. Euroalueet luo joskus sateenvarjoprojektin ja jakavat pienempiä summia eteenpäin. Ja näkökohta minä haluaisin mainita hajattamisesta euroalueella, että voit ottaa Saksan toimiston yhteyttä ja Aatama tolkkauksessa, Aatama ihmisiä käyttävä projekti, teen ideaa ja, tai laitamaan ehdotuksen, jotta me teemme paljon muuta kuin hallinnoimme projekteja. tsekki ohjelmista isosta parasta rahaa. Pitäisi matkustaa kolme ja puoli tuntia konsultoimaan projektista. Mutta meiltä on 15 minuuttia EU-alueelle keskustelemaan asioista. Tämä on tietysti tämä lähempänä kevyempi, hakeminen on helpompaa. joten ohjelmaa avataan monille hakijoille peistä kunnista kansalaisjärjestöihin. Suositukset kohesiopolitiikkaa raatuttelevalle yhteistyölle. Puhumme 50 prosentista siitä 3 prosentista, joka kohdistuu rajat ylittävään toimintaan. Tämä ei ole paljon rahaa. Haluamme, että projektit ottaa mukaan asetukseen nyt ei ole niin. Alueet yhteistyössä komission kanssa luovat nämä pienet projektirahastot. Mutta taas ei luo oikeus varmuutta. Me halusimme olla tähän, kun paikallisella tasolla on kysyntää. Jos ei ole, ei mikään pakko. Jos kysyntää on, haluamme rohkaista niitä ohjelmaan. haluamme säilyttää hajattua hallinnan mainittujen tämä voivat olla EGTC tai muita euroalueohjelmia. ohjelmia ja haluamme pitää nämä mahdollisimman yksinkertaisina, eli yksinkertaiset kustannusratkaisut. Ja viimeinen lause. EU-integraatio, vaikka se oli mahdollisimman lyhyt, toivottavasti selkeä ja olen avoin kysymyksellä. Thank you very much and thank you. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitos tästä esityksestä. Kun ajatellaan näitä pienimuotoisia hankkeita, niin niiden hallinnointihan on hieman erilaista. Niin kuin sanoitte, toimitaan lähempänä edunsaajia, kansalaisia. Teitä on paljon – Interreg-hankkeiden täytäntöönpanossa. Ne liittyvät hallintoon ja hallintokapasiteettiin. Pohdin, olisiko markkinointia, niin toimitaan rajat ylittävästi esimerkiksi, niin katsotteko, että synergiaa on, on riittävästi näiden pienimuotoista ja sitten mahdollisesti suurempia hankkeita? Tästä esityksestä. Tällaiset ihmisten väliset hankkeet ovat pienimuotoisia hankkeita mutta niillä on kuitenkin suuri vaikutus ja ne ovat usein hyvin tehokkaita. Näin saadaan aitoa lisäarvoa. Usein pienimuotoiset ihmiskeskeiset esimerkissä, jonka kautta aloititte alustuksenne. Samalla tiedämme kaikki myös sen, että Interreg-ohjelmien rahoitus on hyvin rajallista – ja pienimuotoisten hankkeiden rahoita pohtia Interreg-ohjelmien rahoituksen lisäämistä, jotta voitaisiin tukea kaiken kaikkiaan rajat ylittävää yhteistyötä alueiden rajojen yli ja maiden rajojen yli. Kiitos. My personal view also... No henkilökohtainen kantani alueiden komitean kanta myös on kyllä kun katsotaan harkinta-asiakirjamme, joka koskee on rahoitusta, niin EUn lisäarvon pitäisi olla tärkein suuntaviiva, kun budjettivaroja käytetään, enkä henkilökohtaan harkinta-asiakirjamme, joka koskee on rahoitusta, niin EUn lisäarvon pitäisi olla tärkein suuntaviiva, kun budjettivaroja käytetään, enkä henkilökohtaisesti voi kuvitella Erasmuksen lisäksi mitään parempaa esimerkkiä – eurooppalaisesta lisäämiseen niin todella kannattavat. Puhun, asun pienessä kylässä, puhumme usein BKT ja niin ihan kun puhutaan aluekehityksestä, mutta kun puhutaan eh, elämänlaadusta, niin silloin on tärkeää, että on hyvät naapurit. Jos on huono naapuri, niin elämä voi olla lähes helvettiä. Ja joutunut 90-luvulta lähtien olevan hyvä investointikohde. Aina ei nähdä yhtä käsin kosketeltavasti me lisärahoitusta rajat ylittävään yhteistyöhön. Se tarkoittaisi myös sitä, että saataisiin enemmän varoja näihin pienimuotoisiin ihmiskeskeisiin hankkeisiin. Esiin tämä oli ensimmäinen lisäarvo, että nämä pienimuotoiset hankkeet voivat olla ikään kuin hautomoita suuremmille hankkeille. Olen teet niiden kesken, jotka projektia toteuttavat, tekevät tätä yhteistyötä, silloin saadaan mitä tahansa aikaiseksi. Mutta jos perusluottamusta sä tietävät vähän miten hallinto toimii eri tavoin rajojen eri puolin, ja kun nämä asiat opitaan pienemmän hankkeen kautta, niin sitten voidaan anoa tukea myös isompaan hankkeen. se, mitä te sanoitte siitä, että pitäisi investoida enemmän Interregiin. Monet toteavat, että ongelmana on se, että investoimme liikaa äh, hallintoon. Kaikki tämä on liian kallista. Pitäisi löytää jotakin muuta. Aina todetaan, että meillä on niin paljon pieniä hankkeita ja hallintorakenne on niin kallis, että yksinkertaistaan niin, että se toimisi synergiassa ja johdonmukaisemmin niin, että synergia todella näkyisi sitten hankkeiden